Right, if we could uh, calm down every... Voisitteko ystävällisesti rauhoittua nyt? Hyvin nopeasti käyn nämä muodollisuudet läpi tästä. Ensinnäkin esityslistan hyväksyminen. Voidaanko tätä pitää hyväksyttynä? Selvä, kiitos. Minulla on muutama puheenjohtajan ilmoitus pikaisesti tässä keskiviikon kokouksessa 15. syyskuuta. Se alkaa nyt hieman aiottua aiempaa, eli 14.45. 15 vailla 3 18.15. Syynä tällä, tähän on se, että ennen kuin kello kolmelta alkaa tämä kuulemistilaisuus, niin komission jäsen Barnier lyhykäisesti esittelee meille lainsäädäntöaloitteet, jotka on hyväksytty tuona samaisena aamuna rahoituspalveluiden alalta. Keskustelua ei tulla käymään siitä, mutta hyväksyin hänen tarjouksensa tulla kertomaan meille tästä heti eh, päätösten teon jälkeen, eh, mahdollisesti lehdistötilaisuuden jälkeen. Tänä päivänä sen jälkeen, kun olemme käyneet keskustelua herra Rangersin kanssa, eh, rahoitusvalvontapaketin esittelijä tulee kertomaan valiokunnalle kolmikantaneuvottelujen lopputuloksesta. Ja tätä varten tarvitaan valiokunnan hyväksyntä ja uudet menettelyt on tässä, kuten tiedätte. Ja sitten lopuksi, mitään tarkistuksia ei ole esitetty, ei ole esitetty ALV-mietintöön kohta kuusi tämän päivän esityslistalla arvonlisäveron palauttaminen, palauttamismietintö. Näin ollen toivotan tervetulleeksi valiokuntaan ECOFIN puheenjohtajan Didier Reindersin, joka on myös Belgian varapääministeri sekä valtiovarainministeri institutionaalisista uudistuksista vastaava ministeri. Olen, kerron tässä jäsenille, että toivotan tervetulleeksi vanhan ystävän, koska mehän olemme jo tavanneet usean otteen otteeseen monissa trilogeissa eh, Belgian puheenjohtajuuskauden alun jälkeenkin. Haluaisin kiittää Didier siitä, että hän on niin paljon antanut aikaansa korkean tason eh, kolmikantaneuvotteluille niin, että päästäisiin hyvin lopputuloksiin. Herra ministeri, olkaa hyvä. Eh, Kiitoksia puheenjohtaja. Oli vaikea tulla ajoissa tänne, siksi olen nyt hiukan myöhässä, mutta meillä on keskusteluja myöskin täällä Belgian sisällä, ei pelkästään eu tasolla mutta ensimmäinen heinäkuuta yritettiin päästä jo sopimukseen, eli todellakin haluaisin kiittää kaikkia Euroopan parlamenttiin tahoja, erityisesti esittelijää, joka puhuu rahoituksen valvonnasta. Ensimmäinen heinäkuuta lähtien järjest- on pitänyt järjestää kokouksia ja sitten pitää myöskin tehdä alustavia päätöksiä Strasbourgissa, lykätä päätös rahoitusalan valvonnasta. Ja sitten tärkeintä oli se, että päästiin sopuun. Ja haluaisin kiittää kaikkia esittelijöitä. Skinner ja muut ovat täällä paikalla. Täällä on paljon esittelijöitä nyt täällä salissa. Ja se, että tämä pystyttiin järjestämään, osoitti luottamusta meidän välillämme. Ei pelkästään neuvoston ja parlamentin välillä, myöskin komission välillä. Ja on hienoa, että sopimukseen päästiin. Ja nyt parlamentti ja neuvosto ovat voineet vahvistaa, että ensi viikkoina asiassa päästään eteenpäin. No nyt sitten GOSES on toimimassa samalla tavoin liittyen IFM-direktiivin osalta. Meillä ehkä ei ole samanlaista vastustusta nyt neuvostossa kuin silloin, kun puhuttiin valvonnasta, mutta merkittävää sekin on. Eli sielläkin yritämme löytää jonkinlaisen kultaisen keskitien. Ja haluamme osoittaa, että me olemme kykeneväisiä toteuttamaan emme pelkästään uusia valvontaelimiä ensimmäinen tammikuuta lähti ensi vuonna. Ja meidän on pystyttävä myöskin luomaan uusi systeemisten riskien työryhmä. Ja myöskin meidän on piden saatava aikataulu vähän aikaisemmaksi, josta Barnier ilmoitti. Siellä on paljon erilaisia asetustekstejä. Olemme nähneet näitä ehdotuksia viime viikkoina ja myöskin siellä mukana direktiivejä liittyen rahoitusrahastoihin. Ensimmäinen prioriteetti Belgian puheenjohtajuuskaudella, no ei nyt ehkä pelkästään kun ajatellaan ekofinia, vaan yleisemmin koko puheenjohtajuuskauden aikana on saada eteenpäin sitä, mitä on opittu rahoituskriisistä nyt kahden vuoden ajan. Se alkoi syksyllä 2008 tai jo aikaisemminkin, jos katsotaan milloin Yhdysvalloissa ja Euroopassa nämä ongelmat alkoivat. Ensimmäinen oppitunti oli se, että meillä pitää olla uudenlainen arkkitehtuuri valvonnan suhteen. Tässä on nyt onnistuttu. No tietysti meillä on tiettyjä tarkistuslausekkeita. Se nyt on osa eurooppalaista keskustelua. Ja toivomme yksinkertaisesti, että kuukausien ja vuosien mittaan uudet instituutiot pystyvät osoittamaan tehokkuutensa ja osoittamaan, että ne pystyvät menemään pidemmälle todellisessa päätöksenteossa Euroopan tasolla. Olisi hienoa, jos nyt parin kolmen vuoden kuluttua, kun tarkastelemme tilannetta, voisimme todeta, että paras ratkaisu on antaa eurooppalaisille tahoille tehtävä käsitellä tiettyjä asioita, jotka ovat kansallisvaltioiden yläpuolella. Ja sitä parempi, mikäli tässä on mukana henkilöitä, joiden kanssa olemme päättäneet valita nämä, mutta jos mukana on muita, niin sekin onnistuu. Tärkeintä on se, että olemme nyt oppineet sen siitä, mitä nyt ollaan toteuttamassa. Eli tällä PJ-kaudella on hienoa nähdä, että ensimmäinen painopistealue pikkuhiljaa syyskuun puolivälissä alkaa jo toteutua. Eli rahoitusalan valvonnassa on edetty tehokkaasti ja uskon, että meillä vielä ensi viikkoina kokouksissa täällä Brysselissä lokakuun alussa voimme päästä eteenpäin myöskin direktiivin osalta, joka liittyy rahoitusinvestointeja. Se on muitakin asetuksia ja direktiivejä, mutta se nyt on ensimmäinen painopistealue. En nyt sitten puhu enempää rahoitusvalvonnasta tai näistä direktiiveistä varmaankin pystymme jatkamaan samassa luottamuksen hengessä komission, neuvoston ja parlamentin kesken, jotta pystymme saman aikaan sovun eri teksteistä. Mutta sitten vielä muuta, muita asioita. Ensinnäkin fiskaalinen vakauttaminen. Tämän kuun lopussa epävirallisessa ECOFIN kokouksessa 30. syyskuuta 1. lokakuuta käydään uutta keskustelua yhtäältä siitä, miten voitaisiin tehdä enemmän, jotta olisi parempaa finanssikoordinointia Euroopassa, mutta jotta meillä olisi parempia tavoitteita ja voitaisiin luoda uusia työpaikkoja ja saataisiin sosiaalista vaurautta Eurooppaan. Tämä liittyy 2020-strategiaan ja tämä on uusi menettely, joka liittyy finanssialan vahvistamiseen. Mehän olemme tehneet päätöksen yleisessä kooksessa ja ensimmäinen tammikuuta meillä on uusi menettely komission kanssa, mutta meidän pitää tehdä vielä enemmän, jotta voimme keskustella sanktioista, mikäli se on tarpeen joidenkin maiden osalta, joissa ei ihan ole noudatettu politiikkaa. Mutta tärkeintä keskustelua käydään komission ja parlamentin välillä ja katsotaan, voitaisiko miettiä uusia tavoitteita, vuotta 2020 ajatellen. Ei pelkästään, että olisi finanssialan tasapaino jäsenvaltioissa, vaan myöskin, että uudella menettelyllä, uudella strategialla pystytään vielä luomaan enemmän työpaikkoja, jotta luomme sosiaalista hyvinvointia ja löydämme jonkinlaisen tavan ymmärtää ilmastonmuutosta ja meidän täytyy myöskin kun kannustaa muita maita tekemään enemmän ilmastonmuutoksen torjunnassa. Eli seuraavassa epämuodollisessa ECOFIN kokouksessa käydään tällaista keskustelua komission kanssa. Kutsun sille komission puheenjohtajan keskustelemaan näistä asioista. Ja tämä on toinen asia puheenjohtajakaudella. Ja toistan vielä, että oli tärkeää tehdä päätös mutta meidän pitää vielä tehdä enemmän ja järjestää uusi menettely. Sama koskee tiettyjä erityisiä asioita. Palaan nyt vielä tähän valvontaan. Kuun lopussa ekofinissä puhutaan näistä luokituslaitoksista ja keskustelemme tiettyjen ihmisten kanssa, jotka tulevat näistä laitoksista. Meidän pitää olla kohtaamisen heidän kanssaan, jotta samaan aikaan hyvää sääntelyä Mutta komission kanssa keskustelemme myöskin siitä, millä tavalla voitaisiin mennä eteenpäin Euroopan tasolla samalla tavalla kuin Yhdysvalloissa. Eli meidän pitäisi vähän verrata kehitystä Yhdysvalloissa ja kehitystä EU:ssa. On hyvin paljon kuultu siitä, että kongressissa on tehty tärkeitä päätöksiä ja varmaan mekin pystymme tekemään päätöksiä rahoitusvalvonnan suhteen, mutta komission jäsen esittelee meille tästä vertailun, eli millä tavalla voidaan verrata Yhdysvaltojen ja Euroopan kehitystä. Ja Strasbourgissa Euroopan parlamentissa totesinkin, että haluaisin kutsua puheenjohtajan Bolsin ECOFIN kokouksen keskustelemaan tästä. Olisi tärkeää kuulla eri kantoja parlamentista, komissiosta ja neuvostosta liittyen tällaiseen kehitykseen, miten voidaan tehdä enemmän Euroopassa ja miten voidaan toimia samalla tavalla kuin muualla maailmassa G20-kokouksen päätösten mukaisesti. Ja tämän kuun lopussa epämuodollisessa kokouksessa valmistelemme myöskin kokouksia, G20-kokouksia. Ja mielestäni on tärkeää, että me voimme määritellä yhteisen kannan mahdollisimman laajalla tavalla eri toimielinten välillä Euroopassa – näissä kysymyksissä. No sitten voin kyllä vastata kysymyksiin tästä aiheesta, mutta Belgian puheenjohtajakaudella, ei ainoastaan Ecofinissa, vaan yleisemminkin, nämä kaksi painopistealuetta ovat tärkeitä. Eli päästä eteenpäin sääntelyssä ja valvonnassa rahoitusalalla, niin kuin nyt on tehty. Haluamme tehdä yhteistyötä parlamentin ja komission kanssa ja haluaisimme varmistaa, että etenemme riittävän ripeästi – ja sitten pitää vielä vahvistaa budjettia ja vakaus- ja kasvusopimus ei liity pelkästään vakauteen, vaan siihen liittyy myöskin kasvu. Eli 2020 strategiassa, jota komissio kehittelee, meillä täytyy olla riittävästi budjettivaroja, jotta voimme tukea työllisyyttä, sosiaalista solidaarisuutta ja ilmastonmuutoksen torjuntaa ja eri ympäristöpolitiikan aloja. No nyt puhun näistä asioista sen eteenpäin. Tehän tiedätte tästä jo paljon. Heinäkuun alusta lähtien on puhuttu näistä eri kysymyksistä. Haluaisin vain lisätä, että tulee muistaa, että neuvostossa on tiettyjä asioita, joita ehkä vielä voitaisiin tarkastella vielä viedä eteenpäin. Erityisesti verotukseen liittyviä kysymyksiä, koska tämä rahoitusalan valvonta – ehkä on saanut meidät unohtamaan tiettyjä verotukseen liittyviä kysymyksiä. Eli ensinnäkin meidän täytyy jatkaa petosten torjuntaa ja katsoa millä tavalla esimerkiksi arvonlisäveron alalla ja muillakin aloilla voisimme korostaa yhteistyön merkitystä, tiedonvaihtoa, yhteisiä toimia, jotta voimme torjua petoksia. Mainitsen nyt tämän, koska uskon, että joissain verotyypeissä, esimerkiksi arvonlisäverossa ja myöskin säästöverotuksessa, on täysin mahdollista, että voidaan mennä vielä eteenpäin, jotta voidaan parantaa petoksen torjuntaa tai veron kiertoa. Mutta no tästä puhun vielä komission jäsenen Semetaksen kanssa. Meidän on pystyttävä vielä menemään eteenpäin koordinoinnissa ja harmonisoinnissa integroinnissa politiikan suhteen, kun ajatellaan säästöjen verotusta EUn sisällä, mutta myöskin tietyissä kolmansissa maissa. Ja kriisi ei nyt saa anna meitä unohtamaan näitä säästöverotuksen liittyviä kysymyksiä. Niihin liittyy vielä tiettyjä ongelmia Euroopan unionissa, mutta todennäköisesti pystymme kuitenkin viemään eteenpäin tehokkaasti näitä asioita. No sitten vielä pari sanaa kahdesta tai kolmesta asiasta tähän lopuksi, jotka ovat hieman erilaisia ja joista keskustellaan varmaan jo seuraavassa ECOFIN kokouksessa. Ensinnäkin kirjanpitonormien kehittyminen kansainvälisesti – Olemme yhä enemmän huolissamme sekä siitä, miten Euroopan unioni voi vaikuttaa asioiden kulkuun ja osallistumaan tähän keskusteluun, kun ajatellaan kirjanpitosääntöjen kehittymistä asiasta vastaavissa elimissä. Ja tähän liittyy EUn kyky todellakin olla läsnä silloin, kun tehdään päätöksiä siitä, kun määritään ISBn jäseniä Tästä on puhuttu jo komissiossa, mutta seuraavina viikkoina, seuraavina kuukausina meidän on löydettävä hyvän hallinnon sääntöjä näissä tahoissa, joissa määritellään kirjanpidosäännöt kansainvälisellä tasolla. Komission jäsen Barnier on tätä asiaa käsitellyt ja tästä puhutaan Ecofinissa. Tässä tullaan onnistumaan ja uskon, että Euroopan parlamentin kanssa voimme tehdä työtä samaan suuntaan. Kyse ei ole mitenkään siitä, että säännöistä tehtäisiin sopivampia meidän yrityksillemme, niin kuin usein väitetään, vaan kyse on selkeästä näkymästä, avoimuudesta, tehokkuudesta, siitä, mitä nyt tapahtuu näissä elimissä, jotka määrittelevät kirjanpitosääntöjä ilman, että maliksin otettu visio, joka ei ole sama kuin eurooppalaisten näkemys asioista. Eli tähän me palaamme aika nopeasti seuraavina viikkoina. ISB-normit ovat tärkeitä. Sitten toinen asia. On puhuttu keskuspankkien ja sääntelijöiden sopimuksesta liittyen uuteen Basel kolmoseen, eli sääntöihin, jotka liittyvät pääomavaatimuksiin pankkien osalta. Ja edellisessä valiokunnan kokouksessa totesin, sinulla oli vielä ministeri, eli tähän liittyy ristiriitaisia kysymyksiä miten voidaan vahvistaa näitä pankkien omavaraisuusvaatimuksia, miten voidaan helpottaa luotonsaantia ja miten voidaan palkita sääntä, säästäjiä. Se on hiukan ristiriitaista ja usein parlamentin jäsenet itse kysyvät näitä kysymyksiä. Ja tällä tavalla voimme käsitellä näitä asioita nopeammin, mutta kuitenkin meidän täytyy miettiä, millä tavalla voidaan säännellä johdonmukaisesti näitä uusia valvontasääntöjä, omavaraisuusvaatimuksia, luoton myöntövaatimuksia ja niin edelleen. Ja voin jo sanoa, että seuraavassa ECOFIN kokouksessa pyydän, että Euroopan keskuspankin puheenjohtajan Trichén kanssa voimme keskustella kokonaisuudesta, eikä vain miettiä aina yhtä kysymystä erikseen, vaan miettiä, mitä voimme integroida tämän uuden sääntelyn valvontaan, omiin pääomiin, luontomyöntiin ja niin edelleen. Ja tätä keskustelua voitaisiin käydä jo ennen vuoden loppua Euroopan parlamentin kanssa myöskin. Voisimme integroida nämä eri lähestymistavat, muuten katsomme näitä vähän liian no, sirpaloituneesti. Sitten kolmanneksi tällä hetkellä ollaan valmistelemassa seuraamaan IFM yleiskokousta, joten me keskustelemme uudesta hallinnosta, uudesta kapasiteetista ehkä järjestää parempaa valvontaa kansainvälisesti eikä pelkästään Euroopan tasolla. Mutta sitten yksi esimerkki. Muutama vuosi sitten, kun paikalla olivat kaikki ECOFIN jäsenet, että on mielenkiintoista, kun on vain yksi paikka, kansainvälisessä valuuttarahastossa EUlle. Ja jos tämä ei onnistu EUn osalta, niin miksei ole sitten myöskin yksi paikka euroalueen osalta? En nyt tästä ole ihan samaa mieltä välttämättä, mutta voitaisiinko kaikki osallistujat euroalueelle saamaan vakuuttuneiksi siitä, että olisi hyvä ratkaisu toimia näin. Mikäli näin ei ole, täytyy miettiä uusia lähestymistapoja. Mutta suoraan sanoen, tästä kannattaisi Euroopassa keskustella. Tämä oli vain yksi esimerkki. Mutta onko normaalia, että meillä on veto-oikeus ainoastaan Yhdysvalloilla, kansainvälisessä valuuttarahastossa, yleiskokouksessa – Eli meillä on nyt tällainen keskustelu edessämme. Muutamia keskusteluja EU-ssa, euroalueella, ja tietysti meidän pitää tehdä enemmän. Meidän on pystyttävä vahvistamaan hyvää hallintoa kansainvälisessä valuuttarahastossa. Meidän pitää myöskin ottaa esiin tiettyjä kysymyksiä, jotka ovat ehkä ristiriitaisia muiden maiden kanssa – Eli tapaan IMFM ja muiden kumppanien edustajia ja mietimme, pystymmekö saamaan sovun emme yhdestä asiasta, vaan erilaisista huolenaiheista eri puolilla maailmaa. Tiedän, että on muitakin asioita ehkä teille ja meille komissiolle, mutta rahoitusalan valvonta ja sääntely on yksi asia. Sitten finanssialan vakauttamisen vahvistaminen, paremman politiikan luominen, työllisyyden edistäminen on toinen asia. Ja sitten on kansainvälisiä keskusteluja, jotka liittyvät ISB, IMF ja niin edelleen säästöihin, ei pelkästään Euroopassa, vaan myöskin ulkopuolella. Nämä ovat tärkeimpiä asioita tällä puheenjohtajakaudella, mutta lopuksi haluaisin vielä kerran kiittää Erman parlamenttia, koska mikäli mahdollista, jos Belgian puheenjohtajakaudella päästään sopuun ensi viikkoina rahoitusvalvonnasta, niin se on todellinen menestystarina. Ja katsomme sitten, voimmeko tehdä vielä enemmän, mutta kiitän teitä jo tästä menestyksestä. Please. All right, that's better. That's better. Yeah, yeah. No niin, tämä meni nyt vähän paremmin hieman hämmennyksissä liikaa näitä nappuloita tässä edessäni. No niin, luen puhujalistan, niiden henkilöiden nimet, jotka ovat pyytäneet puheenvuoroa. Hieman tässä hämmennyin siitä, kuka halusi puheenvuoron vai kuka halusi kahvia. Philippe Lambert, Peter Skinner, Dirk Epping, Vicky Ford. Uh, Mrs. Tissan. Uh, Mrs. Tissan. Uh, anybody else? Oh. Vieläkö joku muu haluaa puheenvuoron? No niin, ei muuta kuin jatkat kirjoittamista sinne vaan. Aloitan tässä Jean-Paulista. Merci, Madame la Présidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Herra ministeri, ensinnäkin haluaisin sanoa, että huolenaiheet, joista te puhuitte, ovat myöskin parlamentin huolenaiheita. En käy paljon näihin yksityiskohtiin, mutta olen tietysti samaa mieltä niitä, että meidän pitää onnitella toisiamme siitä, että tämä valvontapaketti on onnistunut. Se on tärkeä askel eteenpäin tässä työssä. Ja näin, että te olette hyvin sitoutuneita myöskin tähän IMF-direktiivin. Ja tänä viikolla Strasbourgissa Barnierin ja teidän kanssanne. Ja me olemme pystyneet nyt määrittelemään puitteet, jotka haluttiin niiden asioiden osalta, joista käytiin keskustelua. Ja niin sanoin puhe, pääministeri, ehkä näin tulee vielä käymään. Niin siis teille, herra ministeri, halusin sanoa, että, että me emme nyt puutu näihin muihin asioihin ja kollegani varjoesittelijät ovat hyvin kiinnostuneita myöskin näistä kysymyksistä. Meillä on hyvä yhteistyötä teidän tiimimme kanssa ja myöskin tänä aamuna, samoin kuin perjantaina. Toimimme työryhmässä, Näiden teknisten kysymysten osalta jaan vielä kaksi tärkeää asiaa. Yksityinen pääoma ja kolmannet maat. Yksityisestä pääomasta sanoisin, että parlamentti haluaa saada aikaan sovun ja olisimme erittäin iloisia, jos pystyisimme toimimaan tehokkaasti ja jos keskiviikkona kolmikantaneuvotteluissa saisimme aikaan tekstin yksityisestä pääomasta, jonka kanssa voitaisiin käydä todellista neuvottelua ja saada aikaan sopimus. Ei hinnalla minä hyvänsä, mutta on kuitenkin kaksi suurta ehtoa, kuten to- totesitte, en nyt niitä toista. Ja jos meille tulee teksti, josta voidaan päästä konsensukseen, ei ole helppoa. Sitten kolmansista maista tiedän, että jäsenvaltioiden osalta on hiukan ongelmia. Kaikki tekevät ponnisteluita ja minäkin haluaisin saada mukaan maan, joka tunnen paremmin kuin muut. Ja sitten meidän pitää puhua vahvasti ja toimia sitten päinvastoin. Tulen Normandiasta. Siellä minulla on äänestäjäni ja siellä tehdään ero niiden välillä, jotka puhuvat ja niiden välillä, jotka tekevät. Ja minulle on sanottu, että minä olen tekijäpuhuja. Eli toivottavasti tässäkin asiassa saadaan aikaan ratkaisu. Ja olisi dramaattista, mikäli me emme saa aikaan kohtuullista ratkaisua neuvoston ja parlamentin välillä, koska tämä on ala, joka on hyvin arkaluontoinen kansalaisillemme. Ja tietenkään he nyt ei tunne näitä yksityiskohtia, mutta he ovat kuitenkin nähneet, millaista tuhoa rahoituskriisi on saanut aikaan. Ja jos nyt parlamentti ja neuvosto Euroopan tasolla eivät pysty löytämään ratkaisuja, niin en näe, miten voitaisiin siirtyä rauhallisen miehiin G20-kokoukseen Ranskan puheenjohtajakaudella. Ja jos haluamme saada aikaan kansainvälisen sopimuksen, meidän pitää ensin saada aikaan Euroopassa. Ja haluaisin vielä kiittää teitä, että olet toiminut päättäväisesti. Ja haluan yrittää motivoida teitä. Tiedän, että olen onnistunut. Ja toivottavasti lokakuun mennessä olemme jo löytäneet sovun. Ja toivottavasti se saadaan konkretisoitua sitten lokakuun alussa Brysselissä. We, we may have to cluster Kenties nämä kysymykset otetaan myöhemmin vastattavaksi. Nämä nyt ovat, tämä oli niin tärkeä aihe, että ministeri saa heti tähän vastausvuoron. Kiitos, mutta tämä on ihan ensi viikolla puheenjohtajan kanssa Strasbourgissa on tarkoitus keskustella tästä. niin me olemme yrittäneet päästä eteenpäin vaihe vaiheelta. Te olette nähneet meidän lähestymistapamme puheenjohtajavaltiossa, joka on saanut hyvän vastaanoton ainakin eri parlamentin ryhmissä. Minusta vaikuttaa, että saamme aikaan tekstin, joka juridisesti on täsmällinen, mitä tulee yksityiseen pääomaan, ja siis seuraavissa kokouksissa, joita pidetään tällä viikolla. Sitten kolmannet maat. No en nyt sano, että aikaan vähän, mutta minulla kun lopussa on tulossa epämuodollinen neuvoston kokous, ja meidän täytyy tarkistaa, että todellakin voimme esittää ehdotuksen, joka tukee neuvostoa vahvemmin. Ja toivottavasti tämä onnistuu jo tällä viikolla, mutta jos ei mene muutama päivä lisää, niin varmaan voimme erottaa nämä kaksi asiaa toisistaan. Eli on kanssanne täysin samaa mieltä. Haluamme saada aikaan tekstin yksityisestä pääomasta ja sitten jatkamme keskusteluja tästä kolmansien maiden passikysymyksestä. Right, I'm just going to check the list again. Tarkistetaanpa tämä luettelo uudelleen, koska saattaa olla, että en huomannut kaikkia. Dirk, Vicky, uh, Marianne, Marcus, Ferber, Elisa Ferreris, Sven Giegold, Sylvie Goulard and Nicholas Shuntis. Uh, Edward, did you... No, and I thought there was another hand down there. Luulen, että tuollakin vielä joku pyysi puheenvuoro, Taisi missä tai jonkun. Herra Klut, aivan. Ja Sanchez Presedo vielä. Seuraavaksi Filip. Thank you, Chair. Uh, Kiitos puheenjohtaja. Ja, uh, Kiitoksia. Voimme tosiaankin olla iloisia tästä aktiivisuudesta, niin kuten sanoin puheenjohtajaskauden alulla. Ikävä kyllä meillä ei ole ihan normaalia hallitusta Belgiassa, mutta nyt haluaisin puhua taloushallinnosta. Ja meillä pitää olla budjettikuria kulujen osalta, mutta meillä pitää myöskin miettiä vähän verotuloja. Te puhuitte tästä petoksen torjunnasta ja olemme tässä asiassa samaa mieltä. Mutta kuitenkin haluaisin puhua siitä, että meidän pitää vähän tasapainottaa verotuloja ja miettiä uusia tuloja. Ja tietysti on selvää, että me haluamme edelleen vähentää verotuksen osuutta työverosta. Meillä pitäisi olla veromuoto, esimerkiksi tämä varainsiirtoverosta on puhuttu. Ja sitten ehkä vähän, vähemmän on puhuttu energia- tai resurssien verotuksesta. Eli haluaisin tietää, millaisia aloitteita teillä on, jotta voidaan ensinnäkin ottaa huomioon se, että miten tämä voidaan toteuttaa ja jotta voidaan voittaa vastahakoisuus. No se taas on esittänyt argumentteja, jotka, joissa vastustetaan varainsiirtoveroa ja jotkut näistä toteamista olivat täysin perusteettomia. Jos näitä uusia verotuloja, Komission jäsen Lewandowskikin puhui siitä, että voisi olla suoraan Euroopan budjettiin tulevia verotuloja, ja toisaalta voitaisiin sitten vähentää jäsenvaltioiden maksuja niin, että jokainen voisi olla tyytyväinen. Ja mikä on teidän kantanne tähän? No Kreikka nyt ei enää ole uutissa samalla tavalla kuin keväällä. Meidän täytyy katsoa näitä lukemia ja nyt Kreikan lähitulevaisuus on nyt turvattu, mutta jonain päivänä meidän täytyy uudelleen neuvotella nämä Kreikan velat. Ainakin näiden korkojen osalta, ja mikä on teidän kantanne tähän kysymykseen? Um, <clears throat> well, we've got about 14 more 14 puheenvuoroa vielä, joten saattaisi olla hyvä idea, jos otetaan nämä kolmen ryhmissä. Peter Skinner. Thanks very much. Kiitoksia puheenjohtaja. Ministeri, kiitoksia kovasti teidän avustanne infrastruktuuria rakennettaessa. Te olette sellainen merkittävä poliitikko rahoituspalvelun näinä päivinä. Jo jonkin aikaankin olet ollut. Ja tulos oli tietenkin sellainen, ihan sisältyy viisautteen huumoria. Te kuitenkin puritte tämän umpilukon tässä rahoituspalvelupaketissa. Kiinnittäisin huomiotanne teidän keskusteluihinne, joissa puhutte EUn ja USA välisistä keskusteluista. Minusta tämä on sellaista, jossa meidän täytyy suoraan puhua. Komissiohan on, komission täytyy esittää jotakin vertailutaulukoita. Olen tehnyt tällaista vertailua kesän mittaan, joka on paljon yksinkertaisempaa, mutta vain 12 kohtaa tällaisesta isommasta listasta, joka oli mukana. Ja minun arvioni mukaan ainakin viisi niistä onnistui osittain, ja seitsemän näistä oli sellaisia, joissa emme kovinkaan paljon saaneet aikaa, eikä Toisella puolella ole pyritty vakuuttamaan toisiamme siitä, että me teemme asioita vaiheittain, asteittain. Siinä on tietenkin vaarana se, niin kuin tekin sanoitte, että silloin me unohdamme tämän globaalin sääntelykehyksen. Teillä on sellainen kasvu, joka katsoo muualle maailmaan. Te olette globaalisti säätelemässä niin, niin paljon kuin se mahdollista. Mutta meidän täytyy käydä tätä keskustelua amerikkalaisten kanssa. Nyt jos komissio tekee jotakin, jos parlamentti haluaa tehdä jotakin tässä asiassa, niin yritettekö te olla yhteistyössä meidän kanssa näissä prosesseissa, että neuvostokin yhtyisi tähän rintamaan niin, että me voimme kerätä nämä pisteet yhdessä, koska muuten näitä keskusteluja ei paljon kannata käydä säätelystä globaalilla tasolla. Kiitoksia sitten Dirk. Voorzitter, ik, had, ik heb een vraag, <clears throat> meneer de minister, over... Kiitos puheenjohtaja, minulla on kysymys. Tässä on kysymys tässä stressitestistä, joka aivan äskettäin tehtiin eräissä Euroopan pankeissa ja enemmän pankkeja Euroopassa kuin USAssa, jotka olivat mukana näissä testeissä, mutta sellainen kuvit, vaikutus, vaikutelma tuli, että määrä ylitti laadun. Viime viikolla meillä olemme voineet todeta, että Euroopan pankki tai eurooppalaiset pankki suhteessa sovintetiään verrattiin. Ja tämä, tämä siitä oikeastaan kätkeytyy näihin lukuihin, ja se ei näkynyt näissä luvuissa. Minulla on sellainen vaikutelma, että tällainen testi, kaikki, se on niin kuin räätälöitiin kuhunkin kunkin kandidaatin mukaan. Ja silloin tiedettiin etukäteen, että kuka sen pärjää. Se, joka ei pärjää, niin niin ne olivat niitä, joista tiedettiin etukäteen. Ne olivat sellaiset pank- sellaisia pankkeja, jotka olivat muutenkin epäonnistuneita. Ja tällä tavalla haluttiin vain tavallaan saada tämä paketti valmiiksi. Nyt on edelleenkin epäilyjä sen suhteen, että tietyt, tiettyjen pankkien kohdalla tämä testi tehtiin liian yksinkertaisesti. Ja testi olisi pitänyt olla tiukempia, siksi kysynkin teiltä, herra ministeri. Uskotteko te, että on välttämätöntä lisäksi laatia lisästressitestejä eh, semminkin, kuin te, että tämä suuren death part saataisiin selvemmin esille. Yes, some, some answers, so we've got... Hieman vastauksia. Taloushallinto, suuret, suorat verot, Kreikka, EU ja stressitestit. The question was Skinner. No ehkä uh, I've said we will organize. Skinnerin kysymys liittyen Yhdysvaltoihin. Me käymme keskustelua komission kanssa Barnierin kanssa Atlantin kummankin puolen tilanteesta. Eli varmaan oli kovin helppo ymmärtää, mikä nyt on Yhdysvaltain todellinen tilanne, koska olen lukenut lehdistä, että oli hyvin tärkeää äänestää uudesta rahoitusvalvonnan säännöstöstä Yhdysvalloista, mutta minkä tyyppinen se sitten on ja millaista uutta sääntelyä tulee. Eli me järjestämme tällaisen vertailun. Ja tästä voidaan sitten keskustella Bolsin tämän valiokunnan puheenjohtajan kanssa. Ehkä sitten sen jälkeen lokakuussa parlamentissa voidaan keskustella tästä ja Barnier on valmis tekemään tämän. Ja sitten voidaan katsoa, millaista edistystä on tapahtunut kummallakin puolella Atlanttia. Tehän tiedätte, että ensinnäkin on tärkeää selittää tiettyjä kehityssuuntia, mutta myöskin täytyy tehdä ero viestinnän ja todellisuuden välinen. Eli tähän pyritään. Mutta millä ei ole nyt tällä hetkellä muita vastauksia, me äänestämme järjestämme tällaisen vertailun sitten epämuodollisessa Ecofinissa ja me olemme avoimia keskustelemaan tästä sitten parlamentin kanssa lokakuun alussa. Sitten nämä uudet tulot. Olen edellisessä ECOFIN-kokouksessa ja tästä puhuinkin Strasbourgin täysistunnossa puhunut ensinnäkin pankkien panoksesta, joka liittyy kriisin selvittämiseen. Tämä asia etenee erittäin hyvin. Ja sitten toisaalta on tämä kysymys Ja esimerkiksi Belgian osalta tästä on jo äänestetty pankkien verotuksesta ja myöskin periaatteesta, joka liittyy tällaiseen toimintaan, mutta sillä ehdolla, että koko EU:ssa edetään tässä asiassa. Ja Strasbourgissakin totesin, että keskustelu on aika monimutkaista. Mutta kaksi asiaa. Esimerkiksi energiaverosta. Tehän tiedätte, että tähän liittyy kaksi ongelmaa. Mitä tehdään ydinvoimalle? Tehän tiedätte, että on erilaisia näkemyksiä eri jäsenvaltioissa eri poliittisten ryhmien välillä tästä aiheesta – ja sitten onko komissio valmis tekemään tästä ehdotuksen? Minimaalitilanne on, että katsomme uudelleen energiaverotuksen direktiiviä, katsomme millaisia ongelmia voitaisiin uudelleen tarkastella, tai sitten tehdä täysin uusi ehdotus. Mutta minulla ei ole vielä mitään tietoa liittyen uusiin komission ehdotuksiin tästä aiheesta. No sitten toinen kohta, Eli mikä on puheenjohtajavaltion kanta, koska näiden uusien resurssien avulla voitaisiin vähentää työverotusta tai sitten vaikuttaa suoraan Euroopan unionin budjettiin ja näin vähentää jäsenvaltioiden maksuja. No, poliittiset ryhmät ja valtiot ovat puhuneet siitä, että näitä uusia tulee voitaisiin käyttää ilmastonmuutoksen torjuntaan – ja ympäristöasioista ja ulkoasioista vastaavat kollegat ovat puhuneet siitä, että näitä varoja voitaisiin käyttää kehityskysymyksiin, no, mutta valtiovarainministeriä voi vain sanoa, että jos saamme yhden uuden tulon, sitä voidaan käyttää. Se voidaan tietysti jakaa, mutta minulla on 12 vuoden koko kokemusta valtiovarainkysymyksestä, eli kun kerätään tuloja, ne voidaan käyttää vain kerran. Ja on tietysti mielenkiintoista sanoa, että kun otetaan, olisi käytetään varainsiirtoveroa, voidaan vähentää veroja, puuttua budjettialivajeeseen, lisätä työllisyyttä. Mutta jos tehdään näin, silloin tämä, nämä varat pitää jakaa moneen osaan. Mutta Belgian osalta voisi sanoa, että kymmenen vuotta sitten oli Nekofin neuvoston puheenjohtaja. Halusin, että puhutaan uusista tulosta se oli silloin mahdotonta. Nyt se on mahdollista ja toivottavasti tässä nyt onnistutaan seuraavina kuukausina vakuuttamaan eri tahot siitä, että on erilaisia tuloja, joita voidaan saada, mutta meidän pitää sitten keskustella vielä siitä, miten niitä käytetään ja silloin pitää keskustella selvästi. Sitten tästä tulee ECOFIN-neuvostoon niin tilanne on sellainen, että meillä, me järjestämme hyvän testin Euroopan keskuspankin kanssa yhdessä ja eri valvontaviranomaisten kanssa kansallisella tasolla. Se oli hyvin avoin ja läpinäkyvä järjestötilaisuus. Et, no, se, mitä meillä tähän mennessä on ollut Euroopassa, oli niin tämä stressitesti, tämä oli transparentti, kaikki pankit olivat mukassa Se oli ensimmäinen koe. Tämä voidaan tehdä tietenkin enemmänkin, kyllä se onnistuu. Ja Michel Barnier on sanonutkin, ja tämän komission nimissä, kuten hän, niin minäkin olen valmis järjestämään säännöllisesti stressitestejä. Se olisi todella hyvä asia, ehkäpä kahden vuoden välein tai vuosittainkin. Siitä täytyy puhua komission kanssa. Joka vuosi tai joka toinen vuosi voitaisiin järjestää testi, mutta kaiken pitäisi olla yhtä lailla läpinäkyvä ja avointa, mutta jos olisi mahdollista, ja siitähän me puhumme myös g 20 kokouksia jos olisi mahdollista, saada korrektilta perustolta tehtyä tämä kaikki, jotta voitaisiin verrata myös muihin maihin, esimerkiksi USAhan. Jos pohjana olisi sama kaikissa testeissä, samat parametrit, myös USAssa tai Aasian maissa, ja sitten jos saataisiin samantyyppinen läpinäkyvyys aikaan, niin se olisi hyödyllistä. Ensimmäinen yritys oli hyvin tehokas ja menettely oli läpinäkyvä minun täytyy sanoa selkeästi, että myös tulevaisuudessa kannatan sitä, että me säännöllisesti testaamme Euroopassa, mutta sitten myös muiden pankkien täytyy olla mukana. Mutta ei pelkästään pankkeja, vaan myös muiden rahoituslaitosten. Tämä on hyvä pankkien kannalta, mutta sen pitäisi hyödyttää myös muita rahoituslaitoksia päärahalaitoksia, rahalaitoksia. Tällä ajattelen muun muassa vakuutusyhtiöitä. Thank you. Uh, I'll take... Kiitoksia sitten Viki, Marian ja Markus. Viki. Kiitoksia. Haluaisin erittäin lämpimästi kiittää tästä valtaisesta työstä, jota olet tehnyt, jotta saataisiin nämä kaksi pakettia loppuun. Tässä päästiin erittäin järkevään tasapainoon oikean tasapainon saavuttamiseksi, avoimuuden saavuttamiseksi samalla, kun tunnustetaan kansallisten hallitusten ja sääntelijöiden vastuu omista markkinoistaan. Tämä on järkevä poliittinen tasapaino. Meillä on vielä hyvinkin järkevät markkinat tässä käsittelyssä ja olen huolestunut siitä, että tässä tulee ongelmia obligaatioiden kanssa. Markkinat ovat huolissaan näistä pankeista ja pankkien stressitesteistä. Nyt me tarkastelemme näitä taustalla olevia rakennuspalikoita eh, ja sääntelypakettia, niitä sääntöjä, joita siihen liittyy. Jotkut täällä ovat sanoneet, että on äärimmäisen tärkeää, että poliitikot kuuntelevat asiantuntijoita, eritoten herra Tricheitä, joten muutama kysymys teille. Kun asiantuntijoita kuuntelee, niin yritykset ovat sanoneet, että jos erityiskohtelua ei myönnetä todellisten kaupallisten riskien huomioon ottamiseksi, niin tämä saattaa vahvasti haitata niitä. Trise on esittänyt pari kommenttia tässä. Viikonlopun lehdessä hän sanoi, että tämä saattaa perustavanlaatuisesti vahvistaa globaaleja kapitalistisia standardeja neuvoisitko, että meidän pitäisi mennä erilaisten kansallisten tempujen kautta tätä vastaan? Pitäisikö meidän rysätä tässä kuunnella ja sitten transaktioverossa. Trise sanoi viime viikolla, että tämä saattaisi äärettömän paljon vahingoittaa Eurooppaa. Pitäisikö meidän tässäkin kuunnella Triseltä vai ei? Um, Kiitoksia Marian Tyson. Kiitos puheenjohtaja. Herra ministeri, oikeastaan jatkan siitä, mitä kollegat, esit, miten kollegat kiittisivät, kiittelin pelkien puheenjohtajan kautta ja saavutettuja tuloksia. Mutta yksi kysymys, yksi huomautus. Huomautus tai huomio. Minusta on oikein hyvä, että nyt selvitetään, onko todellakin johdonmukaisuutta yhtäältä luototuksessa. Taas toisaalta haluttaisiin myös suojella tallettajia ja säästäjiä ja, ja pankkien vakavaraisuutta. Kaikki kolme aspektia pitäisi ottaa samalla tavalla käsiteltäväksi ja johdonmukaisesti. Te puhuitte myös ISBstä, äh, te puhuitte siitä, että ei, puhut, ei ole kysymys pelkästään normeista, vaan täytyy myös selvittää se, että kaikki tapahtuu läpinäkyvästi. Se on todellakin välttämätöntä, mutta normit ovat tärkeitä, niitä pitäisi tarkkaan selvittää. Pitää myös kritiikkiä esittää tarvittaessa silloin, kun päätöksiä on tehty. Se on tehty yhteispäätösmenettelystä. Äh, oli kyse äh, pörssiyritysten äh, tilinpäätöksistä. Myös Belgiassa on keskusteltu arviointikriteereistä näissä järjestelmissä. Viime vuosina olemme nähneet, että se tapa, joilla tämä arvio tehdään tai on tehty, johtaa tällaisiin epäselvyyksiin. Ja, ja tästä tulokseksi tulee tietynlainen kasinotalous, ja se ei ole hyvä vakauden kannalta eikä rahajärjestelmän kannalta voitaisiin pohtia sitä, pitäisikö näitä käsitellä eri tavalla, pitäisikö näitä normeja kehittää eteenpäin vai pitäisikö myös mukana olijoita kuunnella enemmän. Ja meidän täytyy myös selvittää, miten markkinat toimivat ja miten ihmiset toimivat. Silloin kuulemme usein sanan kasino. Olisi kyllä välttämätöntä, että investoijat, sijoittajat, jotka todellakin haluavat sijoittaa, ja yritykset ja, jotka haluavat hankkia pääomaa. Pitäisikö näitä myös palkita siitä, että se te- tehdään oikein? Silloin voitaisiin myös käyttää verotusjärjestelmää tähän. Ja film. Kiitos sitten Markus. Kiitoksia. Ensinnäkin olemme iloisia kaikki siitä, että nyt vuoden jälkeen onnistuttiin siinä, että, että rahoitusmarkkinavalvonta on saanut eurooppalaiset pelisäännöt. Se on vasta pitkän tien alku, niin kuin tässä eräs kollega ja viittasi fund rahastoihin Tällä viikolla komissiolta odotamme lisää ehdotuksia johdannaiskaupasta ja tyhjä, tyhjä, tyhjä, tyhjän myynnistä ja markkinoiden väärinkäytöstä, niin kuin jo muistaakseni. Eli kyllä tässä on aika paljon tehtävää, jotka sitten myötä vaikuttavat rahamarkkinoiden valvontaan. Ja kysymykseni olisikin, missä määrin Belgia puheenjohtajana on valmis ottamaan näitä uusia ehdotuksia tällä ja ensi viikolla sikäli kun komissio hyväksyy, miten Belgian aikoo neuvotella näistä neuvoston tasolla niin, että se ei kestäisi niin kauan kuin rahoitusmarkkinoiden osalta kesti. Ja toinen kysymykseni on nyt Euroopan, Euroopan neuvoston yhteydessä käydään myös keskusteluja e-, Euroopan neuvoston pysyvän puheenjohtajan työryhmästä, joka, joka miettii vakaus- ja kasvusopimuksen jatkoa. Minulla on pikkusen sellainen näppituntuma, ainakin minun saa tietojen pohjalta, että, että kun ajatellaan toukokuun alun tapahtumia, nyttemmin ei oikeastaan ole enää sillä, sillä laadulla, ei ole valmiita tekemään johtopäätöksiä niin kuin minusta olisi välttämätöntä, jotta saataisiin tiukennettua vakaus- ja kasvu sopimusta. Tässähän minkälaisia aloitteita nyt Belgia valkoinen puheenjohtajana maana lähikuukausina tehdä, jotta saataisiin tiukennuksia tähän vakaus- ja kasvusopimukseen. Kiitoksia. Uh, thank you, Mrs. First... Kiitos puheenjohtaja. Ensinnäkin keskustelu rahoitus palveluverosta transaktioverosta. No, vaikea sanoa. Ensinnäkin mitä Trise? Triseen tulee. No, yli 15 vuotta olen keskustellut tästä, mutta tämä hän on tärkeä henkilö. Hän on ollut ranskalainen virkamies, nyt hän on EKPn No, Mehän tarvitsemme ulkopuolelta asiantuntijuutta neuvoston, komission, parlamentin ulkopuolelta, mutta loppujen lopuksi on tärkeää yrittää löytää tapa tehdä päätös tässä. Ja mitä tulee tähän transaktioveron, minä tiedän kyllä kaikki mahdolliset vastalauseet tätä ajatellen, mutta on varma, että on mahdollista organisoida tämä verotus. Onhan mahdollisuus verottaa vettäkin. Miksi ei? Miksi ei sitten rahoitustoimia. Kenties jotakin ehtoja tähän liittyy. Ehkä on hyödyllistä järjestää se ei pelkästään yhdessä maassa, vaan euroalueella tai Euroopan unionissa tai kansainvälisessä, en tiedä. Mutta jos on mahdollista verottaa vettä, niin miksi ei sitten rahoitustoimia voisi verottaa? Ymmärrän kyllä, että tietysti tässä tarvitaan monia asiantuntijoita. Täällä kuulla, täytyy kuulla monia erilaisia kantoja, mutta loppujen lopuksi meidän täytyy tehdä päätös. Ja minun näkemykseni tästä on, ja tämä päätöshän on tehty jo jokin aikaa sitten Belgiassakin. Eli tässä täytyy organisoida tietynlainen maantieteellinen ulottuvuus tälle verolle. Mutta onko nyt syytä sanoa, että jos Yhdysvallat ei osallistu, niin mitään päätöstä ei tehdä. Jos yhdistynyt kuningaskunta esimerkiksi ei osallistu, niin ei tehdä mitään päätöstä. Vaikka olisiko mahdollista tehdä jotain kenties euroalueella tai kenties joidenkin kumppaneiden kanssa? Tämän veron osalta on nähty esimerkiksi Japanissa tiettyä kehityskulkua. Olisiko mahdollista tehdä tämä Euroopan, Japanin ja muutamien muiden maailman kumppaneiden kanssa? Tietysti tämä on poliittinen päätös. Mutta ei ole mitään järkeä sanoa, että ei, tämä on täysin mahdotonta. Minä sanon, että jos tämä on mahdollista veden kanssa, niin miksi ei sitten voisi verottaa muunlaisia tuotteita tai palveluita? Niin monia asioita verotetaan, niin monia tuotteita ja palveluita verotetaan, niin miksipä ei sitten myös rahoitus toimia. Ei tätä helppoa ole organisoida, mutta yritämme sen tehdä. No, tämä ei ole helppoa. Meidän täytyy ryhtyä arvioimaan. Tämän sanoin myös keskuspankeille. Sanoin sen myös sen Baselia koskevan päätöksen osalta. Mitä pankkeihin tulee, niin meidän täytyy noudattaa johdonmukaista politiikkaa sekä suhteessa yleisiin, valtion yleisiin e- etuihin. Ja toisaalta meidän pitäisi myös suojella kuluttajia. kuluttajille täytyy olla myös mahdollisuus saada enemmän luottoa. Se on hyvin vaikea tehtävä tämän sanoinkin jo aikaisemmin syyskuussa. Myös epävirallisessa ECOFIN neuvostossa otamme tämän asian esille. Me tarvitsemme kattavaa lähestymistapaa, yleisen käsityksen kaikista säännöistä. Meillä on aina keskusteluja Baasilla kolmosesta ja siitä tehdään uusia päätöksiä, mutta sen jälkeen tarvitaan myös uudenlaista pankkien valvontaa. Ja viime kädessä on myös välttämätöntä saada pankkivero, jotta sitten nämä finanssikriisi saataisiin ratkaistua? Mitä mitä tavalla tämä voidaan yhdistää kuluttajien suojelua? Se on hyvin tärkeää kaikkien ää, finanssituotteiden osalta. Meidän täytyy myös edistää talouskasvua, meidän täytyy luoda uusia työpaikkoja. Siinäkin pankkien täytyy olla mukana, sillä pankit ovat mukana koko talouspolitiikassa. Mutta valtiotakin täytyy suojella, jos meillä on jos jonkinlainen pankki kaatuu, niin sillä voi olla katastrofaaliset seuraukset Tästä on erilaisia käsityksiä. Meidän, me yritämme ajaa mahdollisimman johdonmukaista politiikkaa. Sitten EKPn normeista voidaan sanoa, että, että, että ministereille on helpompaa puhua taloushallinnosta tai taloushallituksesta. Kollegat ovat sanoneet, että, että e, ehkä että mietitään, tarvitaanko tähän asiantuntijaryhmään. Minä kunnioitan kollegoitani, mutta minusta tämä ei ole niin yksinkertaista, kun joku yrittää esittää, ei ole niin yksinkertaista käydä tällaista keskustelua, jossa on kysymys näistä normeista. Tällä. Päätökseen tarvitaan ensinnäkin raportti tai kertomus, ja raportin täytyy laatia sellainen ryhmä, joka ovat asiantuntijoita. Tämän sanon myös seuraavassa Ekofinin kokouksessa. Me tarvitsemme asiantuntijuutta komissiosta, parlamenteista ja jäsenvaltioista. Ja näiden täytyy sanoa, minkälaisia ongelmia on olemassa. Ja niitä täytyy sitten verrata Yhdysvaltain tilanteeseen. Ja meidän täytyy myös käsitellä erilaisia transaktioita. Se on todellakin tekninen keskustelu, joka käydään myös parlamentin kanssa, mutta Ecofinin kanssa se on hyvin vaikeaa, koska normi normilta jos käydään normi normaalilta tekninen keskustelu ilman, että meillä on ensimmäistäkään asiantuntijaraporttia pöydällä. Olen nyt viime kuukausina kuullut, että meidän pitää olisi, täytyisi tehdä jotakin muuta, mutta meidän täytyy toisia toi, toimia toisin, näin aina sanotaan. Mutta ensin täytyy saada selonteko asiasta, jotta todellakin tiedetään, mitä voidaan tehdä erityisesti suhteessa USAhan. Tämä on sanonut myös Barnierille. Me tarvitsemme asiantuntijoita, jotka kokoontuvat yhteen ja jotka sitten esittävät raportin, eikä mitään pelkästään yleiskuvaa, mutta vaan yksityiskohtaisen raportin, jossa puhutaan normeista, jotka koskevat myös USAta. Ja sitten näihin pitkän aikavälin investointeihin on samaa mieltä, se ei ole pelkästään Euroopan ongelma. Tämä on ongelma, joka liittyy yksittäisiin jäsenvaltioihin nyt on kysymys esimerkiksi verotuseduista, tiettyjä sijoittajia silmällä pitien, tällainen keskipitkän aikavälin tai pitkän, pitkän tähtäimen. No, tämä kaikki tietenkin riippuu yksittäisten jäsenvaltioiden poliittisista enemmistöistä, mutta olisi, tämä olisi hyödyllistä. On hyödyllistä, että jos meillä on pitkällä aikavälillä investointeja, Siihen tarvitaan keskipitkän ja pitkän aikavälin poliittista linjausta Euroopan unionissa ja yksittäisissä jäsenvaltioissa. Me tarvitsemme sellaista eri sektoreillakin, mutta tämä on poliittinen asia, poliittinen päätös. Tästä varmasti voidaan puhua myös parlamentissa. Ja sitten lopuksi. Uh, about the, the government. Tästä hallinnosta. No, Kyllä tällaisia keskusteluja on käyty, mutta komissiolta on tulossa ehdotuksia, ehdotuksia. Meidän täytyy keskustella, keskustella tietenkin näistä veroista. Me joudumme odottamaan ehkä syyskuun 29. päivään, kun seuraava ehdotus komissiolta tulee. Me yritämme keskustella siitä, koska ECOFINin äh, task force, äh, Van Rompuyn äh, task force ehdottaisi, voisi ehdottaa jotakin E, ajatuksia tästä taloushallinnosta, mutta sitten meidän täytyy keskustella siitä, mitä se järjestetään. Tähän mennessä oli sanottu, että meillä on tehneet päätökseen. Yritämme tehdä päätöksen sanktioista. Voitaisiin ehkä tehdä enemmänkin ja järjestää tätä uudelleen. Olen sanonut, sanoin alussa tästä kasvu- ja vakaussopimuksesta. Se ei ole pelkästään vakaussopimus, vaan se on myös sellainen paketti tai sopimus, jossa luodaan kasvua, työpaikkoja ja kehitetään taloutta ja yhteiskuntaa, mutta me tarvitsemme, meidän täytyy organisoida se. Meidän täytyy organisoida valvonta, ei pelkästään äh, budjettien tasapainosta, vaan myös siitä, miten julkinen, minkä laatuinen on julkinen talous. On niin paljon äh, päätöksiä, joilla voidaan luoda työpaikkoja ja, ja luoda uutta politiikkaa. Hyvinvointivaltion rakentamisessa on paljon vaikeampaa, koska se vaatii tietenkin va- paljon vertailua eri maiden kesken. Tehän tiedätte sen, että se ei ole niinkään helppoa lähteä vertaamaan tai rank- tai ra- ran- tehdä, te- ei ole niinkään helppoa lähteä vertaamaan yksittäisiä jäsenmaita. No meillä on tässä todellinen hankaluus. Meillä on kahdeksan puheenvuoropyyntöä ja kymmenen minuuttia aikaa jäljellä. Kello tikittää. Älkää esittäkö kysymystä, joka on jo esitetty. Älkääkä esittäkö enempää kuin yhden kysymyksen. Meidän täytyy todellakin hoitaa tämä aina puolessa minuutissa tai vastauksia ettei ehdi saada. Ensin Lisa Ferreira. Lucky, thanks. <laughs> Kiitos. Kiitokset siitä, mitä meille kerroitte. Halusin esittää teille kysymyksen ajoituksesta. Pankki veron, transaktioveron ajoituksesta, koska kuten sanoitte, monet maat ovat nyt tässä oma tehtävänsä hoitamassa omaa veroa luomassa ja voitaisiinko nyt eurooppalainen ulottuvuus antaa myös näiden katuvien pankkien ongelman ratkaisemiseksi. Minä olin tässä esittelijänä. Tämä on varsin turvallinen juttu. Jos tätä ei pidetä prioriteettina ja eurooppalainen ulottuvuus unohdetaan tässä, niin tämä ei mene hyvin. Ensin kaikki kysymykset ja sitten vastaukset. Sven. Um, yes, good to have you here. On hyvä saada teille tämän taas aivan lyhyt huomio tässä vastauksessa, jonka annoitti Markus Ferberille. Täytyy sanoa, että kun tarkastatte markkinoita, markkinot odottavat Kreikan kaatuvan. Ja jos yksinkertaisesti sanotaan, että no, että voimme sopia jostakin sanktioista, ja me olemme sopineet jo tästä ja sitten että kuitenkaan esitä mitään vahvoja kunnianhimoja kuin politiikan koordinoinnissa, eikä myöskään siitä, että taloudellisen, taloudellinen integraatio on puutteellista unionissa. Te ette ole varmastikaan ymmärtänyt tätä taloudellista tilannetta, jossa me olemme euroalueella. Se on todellakin kiireinen asia ja me tarvitsemme johtajuutta neuvostossa, jotta voitaisiin saada vahvoja ja rohkeita ehdotuksia. Enkä ole kuullut sellaisia tänään. Ilve. Merci, monsieur le ministre, de revenir nous voir. Kiitoksia ministeri, että olette taas täällä. Kiitoksia kaikesta yhteistyöstä. Haluaisin vain palata yhteen asiaan, josta puhuitte, joka nyt ei ole ihan tärkein asia, mutta kuitenkin hyvin symbolinen, kun ajatellaan euroalueen ulkoista edustusta. No, IMF-kriisi nyt oli tänä keväänä ja mietittiin euroalueen tilannetta haluaisin kysyä, mikä teistä on hyvä aikataulu ja mitä parlamentti voisi tehdä auttaaksenne teitä, jos olette menossa sinne. Tämähän on tärkeä aihe ja tämähän ei ole pelkästään ilmasta tempaistu ajatus, vaan tämä on kirjattu ihan Lissabonin sopimukseen. Herra Sanchez. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, από όλα αυτά τα ενδιαφέροντα που μας είπαν. Kiitoksia rouva puheenjohtaja hyvä ministeri. Minä haluaisin puuttua tähän viimeisimmän kysyjän esittämän asian, eli IMFn. IMF jo lähestulkoon hallitsee tässä Kreikkaa. Ja IMFltä ja EKP EKPltä, niin niitä on tullut uusia sääntöjä, ne hallitsevat yhdessä. Kysymykseni on, aiotaanko solmia vielä uusia sopimuksia Artiklan 218 sopimuksen mukaisesti pitäisi olla mahdollisuus reagoida parlamentilla ennen kuin uusia sopimuksia tehdään. Mitä aiotte tehdä asian suhteen? Ja, danke, die Übersetzung war eben noch nicht. Kiitoksia, en ollut kuullut vielä tulkkausta loppuun. No, haluaisin vielä puuttua erääseen toiseen näkökohtaan – Äskettäin kävin keskust, oli mukana keskustelussa Saksan liiton tasavallassa, jossa keskusteltiin kunnallispolitiikkojen kanssa tästä rahatilanteesta, kuntien rahatilanteesta, joka on eräissä osissa maata niin dramaattinen. On 10-15 vuoden ajan yritetty parantaa tilannetta säästötoimilla – ja nyt silloin on ajatettu kriisiin niin ja on todettu, että 10-15 vuoden äh, säästötoimien jälkeen on, tilanne on vielä dramaattisempi velkaantumisen suhteen. Ja tätä on tutkittu ainakin minun alueellani no, Norran Westfalen tasavaltiossa, että noin kolme neljännestä velkaantumisesta johtuu kriisistä. Ja voidaankin kysyä, että mitä EU tekee, jotta jotta nämä velat kunnissa saataisiin pois, koska ne käristävät tätä kriisiä, ja pankit eivät halua auttaa ja tämä johtaa vain EU-vastaisuuteen. Tämä tässä. Antolin. Bueno, gracias a la presidencia por su actitud dialogante y constructiva en materia. Kiitoksia. Haluaisin teitä kiittää erittäin rakentavasta tavasta. No, tämä valvontakysymys ja uudet vastuut, tämä on erittäin tärkeää. Ja sitten to- toiseksikin tämä takaisin saanti. Me tarvitsemme investointeja. Puheenjohtaja Varos on puhunut eurobonuksista. Mitä neuvosto aikoo tehdä asian suhteen? Obrigado, Presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Minulla on kysymyksiä, jotka liittyvät taloushallintoon ja haluaisin tietää, oletteko sitä mieltä, että on mahdollisuus voittaa tämä aika vastaan kilpailu? 2011 meidän pitäisi pystyä toimimaan todella tässä, mitä tarkempia askelia pitäisi nyt ottaa, jotta tämä olisi mahdollista. Ja sitten toinen kysymys. Onko konkreettisten olosuhteiden ja jäsenvaltioiden ponnistelujen tarkastelu todella tar- tärkeä vai ei, kun yritetään pitää näistä alijäämistä, alijäämät alhaisina? Dank u wel, eh, mevrouw de voorzitter. Meneer de minister, um, Kiitos puheenjohtaja, pääministeri. Lyhyt kysymys asiasta, jota ei ole vielä käsitelty, joka on tärkeät. Tämä taloudellinen toiminta yrityksessä, mehän puhumme raha, finanssisektorin valvonnasta, mutta täytyy saada kunnollista yhtiöiden hallintaa ja täytyy saada pelisäännöt. Nyt on esitetty erilaisia suosituksia, joita on tulkittu eri tavalla. Ja oli äskettäin joku vihreä kirjakin, joka komissio esitti. Haluaisin tietää, että katsotteko, että tämä keskustelu on tärkeää, ja vaihtatteko te keskustelua asiasta neuvostossa, ja katsotteko te, että tässä tarvitaan tiukempia pelisääntöjä tulevaisuudessa, jotta koko Euroopassa saataisiin menettelyt esimerkiksi riskinvalvonnan osalta samalle tasolle. Kiitoksia. Right, that gives you about two minutes. Tämäpä jätti teille noin kaksi minuuttia vastauksia varten. Kenties tässä pitää mennä hieman yliaikaiseksi. So first of all about the... Uh, no niin, ensinnäkin tämä aikataulu. Voidaan mennä edemmälle pankkimaksun kanssa. Komissio teki tämän ehdotuksen lokakuussa ja sitten seuraavana viikkoina ja kuukausina yritämme saada aikaan neuvostossa sopimuksen – sitten varainsiirtoverosta vuonna 2001, kun Belgia oli neuvostopuheenjohtaja, pääsimme yksimielisyyteen Belgiassa, mutta emme saaneet tukea muilta mailta. Eli ehkä nyt voimme mennä edemmälle, pidemmälle tänä vuonna, mutta en ole varma, pystynkö kertomaan mistään aikataulusta tämän suhteen, mutta me pyrimme tähän ja aloitamme neuvottelut Energiasta käydään samantyyppistä keskustelua. Ja täytyy sanoa, että en nyt ihan ymmärtänyt tätä Kreikan kysymystä. Ei nyt ollut kovin helppoa saada aikaan sopua kaikkien jäsenvaltioiden välille. Ja nyt ihan ohimennen Trichet tuli tässä esille. Esimerkiksi Saksa. Saksa ei ollut helppo saada mukaan tähän Kreikka-sopimukseen. Ja tästä nyt on päästy sopuun ja pystymme antamaan hiukan apua. Ja ne neuvostossa viimeksi puhuttiin sitä, että Kreikan kehitys on ollut hyvää sen mukaista, mitä oli komissio ja neuvosto ja keskuspankki vaatineet. Jos halutaan tehdä enemmän, niin ehkä kannattaisi keskustella sitten oman ryhmän kanssa Saksassa, mutta jos saatte enemmistön liittopäivillä liittoneuvostossa enemmän että tehtäisiin enemmän Kreikan eteen, niin voidaan luoda uutta politiikkaa, mutta nyt meillä neuvostossa saat aikaan sopimus, annamme apua, myöskin Saksan on mukana, ja sen jälkeen on tapahtunut hyvää kehitystä neuvoston ja komission ja Euroopan keskuspankin vaatimusten mukaisesti. Tietysti no, Slovakian kanssa nyt on ongelma, koska kaikki euroalueen jäsenet suostuivat antamaan apua Kreikalle, mutta – Slovakia tässä ei ollut mukana. Ja ehkä meidän täytyy vakuuttaa se siitä, että voidaan tehdä enemmän. Sitten lukujen edustettavuus. Niin tietysti meidän pitäisi edetä, mutta uskon, että meidän pitäisi saada kaikki valtiot vakuuttuneiksi. Pienet, keskikokoiset ja suuremmatkin Euroopassa siitä, että on yhdistettävä voimansa. Ja ehkä tämä asia on hiukan vaikeampi. Mutta yksi esimerkki, joka voisi olla vakuuttava, on se, mitä tapahtui Kööpenhaminassa. Kun uskotaan, että on vielä Euroopassa suuria valtioita, silloin ei keskustella tästä työstä, ja näin kävi. Eurooppalaiset eivät olleet siellä toinen loppuvaiheessa enää paikalla. Viittaan nyt Belgian. Paul-Henri Spack totesi, että kaikki Euroopan valtiot ovat pieniä, mutta jotkut eivät sitä tiedä vielä. Eli ehkä tässä pitäisi vielä tehdä työtä, mutta en nyt mene tämän pidemmälle. Tässä vain viittasin historialliseen seikkaan. Sitten eri valtioiden budjettialijäämät. No ECOFIN-neuvostossa tietysti puhumme suoraan valtioiden kanssa ja Belgian kokemuksesta voin sanoa, että on erittäin vaikea saada valtiot vakuuttuneiksi siitä, että pitää järjestää omat provinssit, maakunnat, aluetason toimet, mutta sitten kun puhutaan kunnista kokonaisuuksina koko EUn alueella, se on tietysti paljon monimutkaisempaa. Meidän pitää kuitenkin näissä suosituksissa, joita me teemme komission kanssa, kun tarkastelemme kasvu- ja vakasopimusta, meidän pitää enemmän keskittyä paikallisviranomaisten tilanteeseen ja yrittää miettiä jonkinlaisia suuntaviivoja näissä kysymyksissä. Mutta ennen kaikkea tämä on kansallisten viranomaisten velvollisuus tai aluetason viranomaisten velvollisuus. Sitten valvonnan kehittyminen, investointien parantaminen Euroopassa. Tietysti meidän pitää tehdä enemmän näille investointien suhteen ja miettiä esimerkiksi rahoitus- ja pankkialan tulevaisuutta, yhteisiä sääntöjä, bonuksia, korvauksia rahoitusalalla, mutta odottelemme komission ehdotusta, jotta voimme edetä Aloitimme valvonnasta, me teemme päätöksiä eri tuotteista, eri aloilla, no miksei. Mutta täytyy kuitenkin todeta, että meillä on vielä pitkä tie edessämme ja olemme valmistelmassa seuraavia G20-ryhmän neuvotteluita. Eikä saamme siellä aikaisten sääntöjä näihin korvauksiin liittyen rahoitusalalla. No sitten vielä hallinto. Meiltä kysyttiin, että mitä voidaan tehdä myöskin Euroopan parlamentissa, jotta voisimme edistää eurooppalaista taloushallintoa. No tietysti voimme järjestää kokouksia Euroopan parlamentin jäsenten ja kansallisten parlamentin jäsenten välillä tai eri poliittiset ryhmät voivat järjestää näitä tilaisuuksia vastaavien ryhmien kanssa eri jäsenvaltiosta. En käy mainitse mitään maata, mutta joskus vaikuttaa, että täällä ei ole ainoastaan pelkkiä eurooppalaisia maita, vaan myöskin poliittiset suuntaukset ovat hyvin erilaisia liittyen siihen, mistä maasta on kyse. Ja hallitusten osalta tämä on varmaan vielä pahempi, mutta jos haluatte auttaa jäsenval- puheenjohtajavaltiota, Belgia, Unkaria, Puola tai tästä tuleekin, niin järjestäkää vielä useammin yhteisiä kannanottotilaisuuksia eurooppalaisten ja kansallisten parlamentin jäsenten välillä, tai sitten eurooppalaisten ja kansallisten parlamentin jäsenten samasta poliittisesta ryhmästä. Jos toimittaisin tällä tavalla, silloin puheenjohtajavaltio voi neuvotella tehokkaammin. Mutta tietysti neuvostossa on vielä paljon enemmän ongelmia. Ja kiitän kaikkia niitä, joiden avulla olemme viime aikoina päässeet eteenpäin tiettyjen eurooppalaisten sopimusten osalta. Mutta kuten tiedätte, seuraavina päivinä me käymme vähän tämän tyyppistä keskustelua siitä, mikä on tärkeä direktiivi. Kiitos. Yes, corporate governance. Uh we will see. Uh, niin, yrityshallinnosta. Niin, saa nähdä tämän osalta voidaan kyllä edistyä, mutta ensin yritetään järjestää tämä parempi taloushallinto Euroopassa, kuten tuossa hetki sitten sanoin, neuvoston ja eri kumppaneiden kanssa. Yrityshallinto, siis nämä yritykset. No tästähän nyt keskustellaan Ekofin neuvostossa, mutta lisää keskusteluja käydään muissakin neuvostomuodostelmissa. Minä olen avoin sen suhteen, että tämä otetaan esityslistalle, mutta tällä hetkellä tämä vielä yritysten osalta ei ole vielä sillä tasolla, että se olisi ECOFIN-neuvostossa. Se on enemmän esimerkiksi kilpailukyky-neuvostossa ja niin edelleen. Mutta olen kyllä avoin sillä, että yritetään jotain tämän osalta järjestää. Soon. Um... No kyllä tämä teille pian varmaan tulee. Voin kertoa teille tietystikin, että valiokunta järjestää kansallisten parlamenttien kanssa tapaamisen ja maaliskuussa keskustelemme taloushallinnosta ja eurooppalaisesta tilanteesta myöskin. Joten toivottavasti teissäkin näyttää se, siltä, että omalla kentällä me teemme, hoidamme hommamme. Kiitokset teille. Jotkut joskus miettivät, miten Ekon valiokunnassa oikein saamme koko ajan täydet, täytettyä, mutta kyllähän nyt osoitimme varmaankin, että olisimme voineet pitää teille, teille koko iltapäivän täällä keskustelemassa. Kiitokset vielä tästä vuoropuhelusta ja epäilemättä tulemme tapaamaan teidät hyvin pian. don't go, we've got to do the report back on supervision. Älkää häipykö minnekään, meidän pitää tehdä tämä valvonta, sääntely mietintö seuraavaksi. Right. Okay, if we could settle down. Jos nyt voitaisiin taas asettautua paikoillemme. Siirrymme nyt esityslistallamme kohtaan neljä. Eikö? Hei, mun kansiossani tässä nyt piilotteli nelosen takana johtopäätökset neuvotteluista neuvoston kanssa rahoitus palvelusääntelyn paketin osalta. Tiedätte, että tässä oli loppuvuoropuhelu vielä tästä paketista, eli ensin valiokunnan varapuheenjohtaja ja EPA-esittelijä Jose. Kiitoksia. Meidän täytyy tehdä nopeasti, koska täällä on paljon esittelijöitä. Ja ensinnäkin haluaisin kiittää ministeriä joka juuri lähti. Haluaisin kiittää esittelijöitä, puheenjohtajavaltiota, valiokunnan puheenjohtajaa, sihteeristöä, joka on auttanut meitä paljon, jotta olemme saaneet yhteenvedon tästä, joka toivottavasti on sopimusneuvoston kanssa. Ja tämä on ollut hyvää työtä ja vaikeaa. Ja tämä on nyt ensimmäinen kerta, kun meidän on pitänyt saada aikaan kuuden esittelijän kanssa ja koordinaattorien ja poliittisten ryhmien kanssa sopimus, ja sopimus on saatu aikaan, huolimatta siitä, että monta kertaa tuntui, että Marksin veljekset olisivat olleet siellä neuvottelujen joukossa, mutta täytyy kuitenkin todeta, että tämä keskustelu, joka on kestänyt kahdeksan kuukautta, on sisältänyt hyvin mieluisia yllätyksiä poliittisten ryhmien välillä, joilla jotka ovat usein vaikuttaneet hyvin kaukana toisistaan, ovatkin olleet hyvin läheisissä kannoissa. Ja esimerkiksi britit ovat pyytäneet lisää valtuuksia parlamentille ja Euroopan keskuspankille, ja tätä haluaisin korostaa. Ja olemme olleet tilanteessa, jossa on ollut tiettyjä riskejä. Kriisillä, kriisillä olisi voinut olla kaksi uloskäyntiä. Uudelleen kansallistaminen, kun ajatellaan talouspolitiikkaa, niin kuin näin oli kriisin alussa, tai sitten enemmän Eurooppaa. Näin todettiin Larosierin ja Stonerin raportoissa. Ja alkuvaiheessa uudelleen kansallistamisen riski vaikutti varmalta, ja nämä mietinnöt, joita on tehty tässä välillä, ovat olleet kuin maatuskoja, ja aina kun tuli esiin pieni nukko, oli pienempi ja mitättömämpi kuin edellinen. Rosiarin raporttia katsottiin komissiossa, komission raportteja katsottiin neuvostossa, ja neljän koordinaattorin, neljän suurimman ryhmän avulla totesi, että haluamme olla edelleen kunnianhimoisia, joita oli Larosierin ryhmässä, ja tässä hengessä me olemme tehneet työtä. Olisimme voineet joutua vakavaan törmäykseen. Parlamenttihan heinäkuussa äänesti tarkistuksista, jotka saivat valtavasti tukea taakseen ja jotka ovat täysin päinvastaisia kuin monet johtopäätökset, joita oli neuvostossa tehty yksimielisesti Ruotsin kaudella. Mutta lopputulos on kuitenkin onnellinen, enkä nyt halua enää ottaa esille sitä, mitkä asiat mietinnöstä. Nehän on toimitettu kaikille tämän valiokunnan jäsenille. Tässä on kaksi osaa. Vasemmassa osassa on sopimus neuvoston kanssa, josta nyt taistelemme, ja sitten oikealla puolella on lopullinen sopimus, johon on päästy. Ja sitten me tarkastelemme, millaista lisäarvoa tämä sopimus tuottaa. Eli tässä nyt ihan lyhyesti. Meillä on nyt saatu näitä toimivaltuuksia Eurooppaan. Aluksi kansalliset valvojat ja monet hallitukset vastustivat tätä, niin kuin aina he haluavat suojella omia toimivaltuuksiaan. Meillä on vahvat viranomaiset, jotka vahvat viranomaiset, jotka voivat ehdottaa kehityssääntöjä, jotka varmistavat sen, että kaikki rahoituslaitokset noudattavat samoja sääntöjä koko unionin alueella – ja lisäksi meillä on suosituksia, joiden sisältö ei voida ottaa mukaan näihin oikeudellisiin sääntöihin. Ja viranomainen pystyy myöskin varmistamaan sen, että kaikki säännöt täytetään myöskin kehitykseen liittyvät säännöt. Ja tällä tavalla voimme täydentää kansallisten valvojien toimintaa Ja ensimmäistä kertaa meillä on nyt viranomainen mielestäni sopimusneuvoston kanssa oli vähän kallistunut näitä rahoituslaitoksia kohtaan ja parlamentti päätti ottaa huomioon myöskin käyttäjien ja pankkien edut. Ja nyt voidaan kieltää tiettyjä toksisia sopimuksia. Tämä on uusi asia. Mukana otettu PK-yritykset, ja myöskin äh, tahot, joita kuullaan rahoituspolitiikan yhteydessä. Ja myöskin on otettu huomioon jotain, jota neuvosto ei ottanut huomioon, eikä myöskään komissio, eli ongelma, joka liittyy systeemisiin riskeihin. Ja tämä kriisi piti ratkaista näissä näiden laitosten osalta, jotka ovat liian suuria Tämä koski kaikkia rahoituslaitoksia ja me olemme määritelleet, että yksi tavoitteista, yksi perustehtäviä viranomaisen osalta on ottaa huomioon systeemiset riskit. Ja sitten Ferreira otti mukaan ajatuksen, että meillä on uskottavia ja valvottuja eurooppalaisia sääntöjä – meidän pitää vahvistaa valvontaa, jotta nämä instituutiot, jotka alkavat näyttää hälyttäviä merkkejä, otetaan huomioon. Ja sitten myöskin aikaisemmin on keskusteltu siitä, että nyt on kiireellistä, että rahoituslaitokset omalla varoillaan luovat eurooppalaisen rahaston, jonka varoilla voidaan sitten pelastaa tiettyjä laitoksia, mikäli se on tarpeen. Eli meillä on vahvat eurooppalaiset viranomaiset, jotka ovat parlamentin valvonnan alaisia. Tämä osoittaa, millainen rooli tällä parlamentilla tulee olemaan, kun kehitetään sääntelyä ja toimenpanosääntöjä. Tämähän on ollut ongelma, joka oli Andalusiasta lähtien, mutta meidän täytyy miettiä myöskin kun nimetään näitä viranomaisia pankkialalla. Ja Euroopan parlamentti valvoo silloin tätä uutta viranomaista. Tämä on uusi asia ja tämä on vaativampi järjestelmä kuin se, mihin on totuttu aikaisemmin keskuspankin kanssa. Tästä pitää tehdä kirjallinen lausunto, jossa on kysymykset, jotka meitä kiinnostavat, millaisia suuntia haluamme, millaisia sopimuksia halutaan tehdä, mitkä maat ovat toimineet, toimineet sääntöjen mukaan, mitkä eivät. Tässä puhutaan demokraattisesta vastuusta. Ja sitten lopuksi uskon, että olemme tehneet hyvää työtä. Uskon, että olemme tehneet, täyttäneet sen tehtävän, jota parlamentti meiltä pyysi. Uskon, että sihteeristö on tehnyt erinomaista työtä ja uskon, että kolmikantaneuvottelut ovat nyt ensimmäinen askel, kun lähdemme sääntelemään ja valvomaan rahoitusalaa meidän täytyy todellakin korostaa eurooppalaista ulottuvuutta ja meidän täytyy muistaa se, mitä kansalaiset ovat meiltä pyytäneet ja jotka ovat meidät tänne äänestämällä valitsaneet, valineet. Kiitoksia ja toivottavasti tämän mietinnön ja näiden tietojen avulla, teillä on kaikki nämä tietokoneessanne, voitte tehdä hyvän päätöksen ja toivottavasti on sama kuin minun. Eli tämän hyvää työtä, joka ansaitsee parlamentin tuen. Thank, thank you very much. as, as ever. Kiitoksia kaunopuheista niin kuin aina. Sitten seuraavaksi arvopaperien markkina, viranomainen. Sven. Everything. En nyt halua toistaa kaikkea, mitä on sanottu. Me olimme hyvässä yhteistyössä, en nyt halua toistaa kaikkia kiitoksia, koska siihenkin menee aikaa. Haluaisin vain painottaa paria saavutusta ja yksi asia on se, että me lisäsimme ja toimivaltuuksia kuluttajansuojelussa, joka on ilmeisestikin myös avain tai tekijä minun mietinnössäni, niin kuten myös kahdessa muussa mietinnössä, meidän täytyy harjoittaa seurantaa, ovatko nämä toimivaltuudet todellakin käytössä. Ja toisekseen minusta on myös pääkysymys on se, että pääsemme saamme, että pystymme mahdollistamaan kaupankäynnin keskeyttämisessä tiettyjen tutkijoiden kohdalla, jotka saattavat olla välttämätöntä tulevaisuudessa. Meillä on jotakin vielä äh, tuollaisia avoimia kohtia, jos äh, ennen äänestystä muistuttaisiin näistä. No, lehdistötilaisuudessa silloin, kun komissio esitteli sen tuloksia, he, siellä puhuttiin sadasta henki, henkilöstä, henkilöstä per, sata henkeä per uusi instituutio. Tämä ei ole se väärä, johon meidän pitäisi tähtää. Ja olemme nähneet, miten me olemme saaneet aikaan. Meidän täytyy taistella näiden resurssien puolesta, koska olemme nähneet ainakin Saksassa, että ei, ole, ei se ole sen väärti, että on raskaita instituutioita, mutta jossa henkilön resurssointi ei ole oikein, jos ei ole oikeaa väkeä. Ja parlamentti täytyy palata tähän kysymyksiin, kuka, on, kuka siellä on ja miten henkilöresurssointi tehdään. Ja sitten kun Tästä äänestetään omnibuspuitteissa ja, ja siis maakohtaisesta, maakohtaisten raporttien pohjalta. Ja ehdotammekin, että niin kuin komissio on luvannut tiedonantoa asiasta ennen ensi vuoden syksyä, kyllä parlamentti pitäisi päättää omasta linjastaan, mitä me haluamme, ja myös laatia mietintö, josta voitaisiin keskustella täällä, eli mikä on meidän kantamme tällä alalla. Ja lopuksi luulenpa, että on hyvin tärkeää valmistella myös meidän konseptimme siitä, kuka vetää täällä tässä uutta, uudet, uusia instituutioita. En nyt puhu tästä Silvin oman, omasta instituutiosta, vaan, vaan puhun kahdesta Esasta. Ja minusta on hyvin tärkeää, että meidän äänemme kuuluu tässä keskustelussa – niin, että nämä uudet toimielimet tietävät, että niiden täytyy kantaa vastuuta tälle, tai vastata toimistaan tässä valiokunnassa, emmekä me, he päästä, me päästä niitä kuin, äh, äh kuin koiraa veräjästä. Ja lopuksi vielä meillä oli yhteinen julkilausuma neljän koordinaattorin voimin kun olemme päässeet konsensukseen, tai oikeastaan konsensukseen, vaan pääsemme kompromissin aikaan neuvoston ja komission kanssa. Ja tässä sanotaan, että me haluamme saada markkinoiden infrastruktuurit eurooppalaiseen valvontaan. Me olemme kuulleet, että myös esimerkiksi luottoluokituslaitoksessa on eräitä epäilyjä, ovatko, ottavatko kaikki jäsenvaltiot tämän vakavasti, ja sama keskustelu on käyty näistä aikaisemmista puitteista, ja, ja Minusta näihin asioihin täytyy palata ja täytyy saada yhteinen ymmärrys tästä sääntelystä, jonka saamme aikaan tässä yhteistyön prosessissa. Ja eräitä asioita täytyy jatkaa. Ja odotakin tätä silloin, kun me äänestimme näistä muutoksista yhteisesti. Now for the insurance. Kiitoksia. Sitten ammattieläkevakuutukset. We'll say that. Kiitoksia. Kiitoksia kaikille niille, jotka olivat mukana ajan säästämiseksi. Jätän kiitokset tähän. Mielenkiintoista on, että aina ei voi käyttää tällaisia samoja poliittisia termejä. Parlamentti todellakin taisteli kuin veri koira kriittisten asioiden puolesta. Niin, nämä henkilöstökaaviot ja virastojen koko. No kaikkihan tietävät, että nämä olivat osa tätä keskustelua ja neuvotteluja. Me jäimme yhdelle puolelle tässä ja aivan oikeassa oltiin 90-100 ihmistä per virasto. Ei tämä nyt kyllä ole tule pelastamaan rahoitussääntelyä. Sitä vahvistetaan kenties, mutta FSAlla Yhdysvalloissa on esimerkiksi 3500 ja joissakin amerikkalaisissa pankeissa on enemmän ihmisiä sääntelypuolelta tarkastelemassa asioita kuin Euroopassa voisi olla yhdessä virastossa. Meidän täytyy ymmärtää nämä erilaiset säännöt, jotka tähän liittyvät. No, mutta joka tapauksessa tämä on alku ja tämä me saimme aikaiseksi ensimmäinen ensimmäistä 2011. Meillä on eurooppalaisella tasolla koordinaatio, niin että voidaan vastata joihinkin kriittisiin kysymyksiin ja myös tuoda yhteen eri tahoja, joita tarvitaan tekemään päätöksiä, jotka mielestäni tulevat parantamaan systeemisten riskien ennaltaehkäisyä jos tällaisia kriisejä uudelleen tapahtuisi. Me emme halua, että ministerit pyjamassaan sunnuntai-aamuna heräävät ja joutuvat keskustelemaan kriisistä, joka räjähti käsin perjantaina. Tämä on yksi kriittinen kysymys tässä. Keskustelu tästä eläkejärjestelmästä, eläkevakuutuksesta oli erittäin eläväinen. Mutta tässä sääntelijöiden täytyy ja valvojien täytyy myöskin olla mukana. Tässä tarvitaan yhteinen keskustelufoorumi tätä varten. Me tarvitsemme makrotietoa. Tätä saadaan esimerkiksi taloustieteilijöiltä EKPn sisältä. Meidän täytyy todellakin keskustella tästä paketista ja perustavanlaatuisista tiedoista, joita saadaan yrityksistä. Nämä ovat sellaisia asioita, jotka ilman, joita ilman saatetaan joutua todellakin katastrofeihin tulevaisuudessa. No niin, toinen asia, jonka halusin tuoda esille. Eläkevakuutukset eivät ole pankkimaailmaa ja tietysti jossakin määrin tästä on nyt keskusteltu. Meillä on et me kirjoitimme ylös sen, miten tämä vaikuttaisi pankki elinkeinoon ja mitä, mitkä olisivat heijastukset vakuutusjärjestelmään. No on jotakin asioita, joiden osalta meidän täytyy sanoa ei. Sanotaan, että tämä ei ole lyhyen aikavälin, vaan pitkän aikavälin instituutioidesta. Ja e, eri sääntö, säännöt, joita sovelletaan, ne ovat erilaisia. Euroopan tasolla meillä on yksi direktiivi, yksi sääntely, joka e, hoitaa vakuutukset. Saman täytyy päteä myös eläkkeisiin, mutta yksi asia, joka tuli näistä keskusteluista yhteiskomiteasta, on se, että me pystymme ratkaisemaan kiistat, tällainen välitysprosessi. Tämä puuttuu esimerkiksi Solvensi kakkosesta. Meidän täytyy pystyä koordinoimaan menettelyä. Meillä täytyy olla myös täytäntöönpanojärjestelmä toimeenpanojärjestelmä, joka voi turvautua myös oikeudellisiin sanktioihin, jos joku jäsenvaltio ei eurooppalaisella tasolla määrättyjä sääntöjä noudata. Tämä on erittäin tärkeää. Meidän täytyy saada tahot ymmärtämään, että olemme vakavissamme eurooppalaisten, eurooppalaisen lainsäädännön osalta. Meidän täytyisi myös palata esimerkiksi Solvency 2 ja tarkastella uudelleen näitä asioita. On aivan loogista ja luonnollista, että tähän keskusteluun mennään puheenjohtaja. Jos ei sitä keskustelua nouse esille, niin meidän täytyy se saada tuoda esille. Uskon, että virastot tulevat toimimaan hyvinkin. Kenties tässä voidaan hieman riidellä siitä, miten nämä asiat menevät, mutta minä nyt en puutu näihin asioihin. Uskon, että pankkiasiat ovat erilaisia kuin vakuutus- ja eläkekysymykset. Meillä on enää pari kuukautta aikaa tuoda tämä et, viedä tämä eteenpäin ja meidän täytyy saada valvonta, rakenne, infrastruktuuri, joka voi olla uskottava, josta voimme olla ylpeitä. Meidän tiimimme parlamentissa on toiminut aivan loistavasti ja katson tässä kollegoihin, kiitän teitä tehdystä työstä. Olen hyvin ylpeä siitä, mitä olemme saaneet aikaiseksi. Yes. Kiitoksia Peter ja sitten Silvi. Niin paras tapa osoittaa, että me ymmärrämme toisiaan, on se, että sanon, että olen samaa mieltä kuin edelliset puhujat. Mutta yksi huomio. Miksi tästä on kysytty keskusteltu keskuspankissa. Se on siksi, että halusimme riippumattoman viranomaisen, joka pystyisi olemaan vastapainoinen neuvostolle, joka halusi tätä käsitellä kiireellisesti. Eli yhteisö on ollut tässä toisella puolella ja toisaalta neuvosto, joka ajattelee kysymystä kansalliselta kannalta. No sitten toiseksi, tähän lopputulokseen on päästy, ja tämä nyt on tärkeää tulevaisuuden kannalta, koska oli tämä sopimus esittelijöiden välillä, ja se oli tietysti ihan kiva, mutta eri ryhmien välillä myöskin, jotka puolustivat kunnianhimoista kantaa. Ja sitten toisten tekstien osalta meidän täytyy jatkaa vielä työtä mahdollisuuksien mukaan tähän suuntaan. Ja tämän avulla olemme esimerkiksi saaneet aikaan sen, että nyt on avoimia neuvost- päätöksentekoelimiä. Neuvosto ei tähän aluksi huollut, koska se halusi vähän endogamiaa tässä kysymyksessä. Ja sitten vielä tietysti muitakin taisteluita tulee tulevaisuudessa. Ja meillähän on nyt koordinaattorin julistus, jossa on todettu, että se mitä emme ole saaneet erityisesti valvonnan osalta Euroopan tasolla, kuten näiden luottoluokituslaitosten osalta ja äh, infrastruktuurin osalta. Me yritämme saada ne aikaan alakohtaisten tekstien avulla. Eli kiitoksia, että annatte meidän edelleen apua silloin, kun muut ovat esittelijöitä näissä asioissa, jotta parlamentin johdonmukaisuus ajan mittaan säilyy. Ja vielä kiitos kaikille ja kiitos sihteeristölle, joka on tehnyt valtavasti työtä. Thank you very much. Kiitoksia. Melan, oletko täällä? ei ole täällä. No, sekin on mennyt hyvin. Sitten voimmekin, tulemme tähän Omnibus 1-direktiiviin, jossa muutetaan kaikki muut direktiivit, vaikkakaan tämä ei ole ollut niin kuin, tämän valiokunnan paras valossa tai muuallakaan niin paljon kuin nämä muut asiat, niin ei, pidä, ei ole syytä aliarvioida tätä työmäärää, jota tähän on mennyt Omnibus 1 niin kuin arva herra Peltz sitten voi odottaa jo Omnibus 2. Annankin tässä sitten vaan, vähän lisää vähän ruokahalua. Antonin, ole hyvä. Presidenta, por sus palabras y por su colaboración. Kiitoksia näistä sanoista ja kiitoksia yhteistyöstä. Kuten kollegat totesivat, kaikki kollegat ja kaikki, jotka ovat olleet mukana tässä prosessissa, työ on ollut erittäin hyvää. Omnibus 1 No siinä on kestänyt aika kauan ennen kuin nämä 11 direktiivin on saatu yhdistettyä ja kun on tehty uudistuksia uusien sääntelyviranomaisten osalta. Ja nyt hallitusten välisestä logiikasta palvelun osalta on siirrytty logiikkaan, joka pohjautuu integroituun järjestelmään ja siis eurooppalaiseen viranomaiseen. Olemme edenneet näiden 11 direktiivin osalta. Olemme vahvistaneet alakohtaista koordinaattoria Meillä on nyt budjetit kunnossa, mukaan on otettu uusia välitysbudjetteja, esimerkiksi mitä tulee tietojen välitykseen ja yhteistyöhön. Ja olemme mukauttaneet uudet viranomaiset Lissaboniin. Lissabonin sopimus muutti kaikkea, mikä aikaisemmin oli komitologiaa. Nyt siellä on kaksi uutta menettelyä, mitä tulee toimeenpaloon esimerkiksi. olemme yrittäneet pitää kiinni siitä, että näillä viranomaisilla on vaikutusta kehityssuuntiin, joita tulee tapahtumaan tulevaisuudessa, ja olemme löytäneet tasapainoisen ratkaisun. Myöskin olemme halunneet tehostaa sitä, miten noudatetaan uusia sääntöjä, ja nyt meillä on nämä tulostaulukot mukana, vastaavuustaulukot. Parlamenttihan tätä edisti, ja tämä lisää avoimuutta – Meillä pitäisi olla yhteistä kulttuuria, yhteisiä sanktioita ja sitten kaikki nämä rahoituskysymykset pitää valmistella, esimerkiksi mitä tulee näihin elvytyssuunnitelmiin, kriisisuunnitelmiin, jotta ne voidaan toteuttaa tehokkaasti. Ja sitten on yksi asia, jossa vielä ei ole saatu, sitä ei ole saatu mukaan vielä maakohtaisesti, mutta meillä on nyt kompromissi ja komissio Lehdäikonen tekee ehdotuksen tästä aiheesta julkilausuman, ja silloin ehkä muutetaan avoimuusdirektiiviä ensi vuoden aikana. Tämä on erittäin myönteinen askel, kuten puheenjohtaja sanoi. Meillä on uusia mahdollisuuksia, joita uusi viranomainen meille tarjoaa, mutta meidän täytyy miettiä vähän syvällisempiä uudistuksia. Meidän pitäisi tehdä vaikutusten arviointeja ja miettiä, mitkä ovat parhaat ratkaisut. Kiitos. Thank you very much. Kiitoksia kovasti ja lisäisin siihen, mitä Antoni juuri sanoi, sellaiset asiat kuin eh, tämän vertailutaulukut ja sitten korjaavat toimet, nämä ovat hyvin tärkeitä Parlamenttikin kannalta koko parlamentissa silloin, kun puhutaan toimielinten välisestä sopimuksesta. Olen hyvilläni siitä, että meidän valiokuntamme pystyy jo viitoittamaan tässä tietä ryhmien enemmistö valiokunnassa oli päättänyt, että tämä mietintö, mietin, kompromissi, mietintö tulee käsiteltäväksi. Haluaako joku tästä asiasta jotain sanoa? Tai haluaako joku jotain selvennyksiä? Ellei, niin sitten tämä on sellainen tilanne, joka on syntynyt. Mietintöluonnos on esitetty työsistuntoon tiistaille tai keskiviikollekin. Siitä täytyy siitä tämä on täysi keskustelu. Onko se ilman keskustelua vai onko se vain julkilausuma? E, itse asiassa ei tiistaina olekaan mitään tästä ja ennen keskiviikon äänestystä on mahdollisuus sitten esittelijöille sanoa muutaman sanasen. Mutta tähän, tähän ei sallita toista keskustelua, vaikkakin me yritimme. Kiitoksia kovasti tästä ja sitten voimme siirtyä seuraavaan kohtaan esityslistalla, joka on kohta neljä. On äh, rahoitusvälineellä käytävän kaupan sääntely, dark pools ja niin edelleen. Ja tämä keskustelu mietintöluonnoksesta esitteli on Kay Swinburne. Kay. Thank you, Madam Chair. And... Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää kaikesta avusta, jota varjoesittelijät ja kaikki heidän avustajansa ja poliittiset neuvonantajat ovat meille antaneet jotta olemme päässeet tähän vaiheeseen tämän omaa löytymätinen osalta. Kun kävin läpi tätä rahoitusvälineillä käytävää kauppaa, meillä oli erilaisia kysymyksiä. Ensinnäkin, onko MEFI-direktiivi onnistunut siinä, missä sen tuli onnistua, ja pitääkö sitä korjata, jotta voidaan tehdä rakenteellisia muutoksia rahoitusmarkkinoihin sen käyttöönoton jälkeen. No ensimmäisessä kysymyksessä olemme todenneet, että MEFID on ollut hyvin menestyksekäs tärkeimmän asian, eli kilpailukyvyn parantamisen osalta, ja tämä on johtanut suurempaan valikoimaan investointien osalla, ja se on lisännyt myöskin tehokkuutta hinnanmuodostuksessa. Se on ollut menestys yhtenäismarkkinoille, mutta meidän täytyy varmistaa, että suojelu on taattu, joten meidän täytyy miettiä, onko avoimuus tässä prosessissa ennen ja jälkeen kaupan yhtä hyvä kuin se voisi olla – ja ovatko nämä aikaisemmat poikkeus, poikkeukset vielä voimassa. Ja meidän täytyy miettiä näiden täytäntöönpanoa. Ja nämä markkinat ovat Euroopassa muuttuneet ja nyt käytetään hyvin paljon sähköistä kauppaa. Ja uuden teknologian käyttö on johtanut uusiin strategioihin, esimerkiksi sponsoroituun pääsyyn, algoritmiseen kauppaan – ja kulut ja kustannukset eri palveluiden osalta ovat analysoitavana ja meidän täytyy saada mahdollisimman paljon tietoa, jotta voimme täysin ymmärtää, miten ne vaikuttavat markkinoihin ja miten ne vaikuttavat maksukykyyn ja markkinoiden toimintaan. Meidän täytyy tarkastella tärkeimpiä MIFIDin osia ja sen laajuutta ja katsoa, miten se voi vastata näihin uusiin haasteisiin, jotta meillä on markkinat ja kilpailua ja avoimuutta ja meidän täytyy varmistaa, että rahoitusmarkkinat palvelevat eurooppalaisia yrityksiä ja sijoittajia. Eli olemme todenneet, että markkinatietojen laatu ei ole niin hyvä kuin sen tulisi olla. Ja erityisesti raportointi OECD-transaktioista, niitä tulee parantaa ja standardisoida. Näin voimme varmistaa yhtäläiset kilpailumahdollisuudet ja näin voimme varmistaa tietojen yhdenmukaisuuden laadukkuuden sekä sijoittajien että kaupankäyjien kannalta ja myöskin sääntelijän, sääntelijän osalta. Huhtikuussa katsoimme, että markkinat toimivat tehokkaasti MIFIDin jälkeen ja odotimme, että nähtäisiin kuinka paljon OTC-kaupaa on käyty eri foorumeilla, erityisesti koska nämä kulut ovat vähenneet kilpailun myötä, mutta näin ei ole ilmeisesti käynyt. Ja katsoimme muista instituutioista, miksi OTC-kauppaa suositaan ja miksi joissain tapauksissa kauppaa on siirretty näihin dark pulseihin. Sirpaloituminen on johtanut siihen, että monet sijoittajat pitävät parempina että dark pooleja, erityisesti OTC, koska kilpailumahdollisuudet eivät ole yhtäläisiä suurissa tilauksissa. Minun tietoni osoittavat, että vaikka yhden kaupan kustannukset ovat vähentyneet huomattavasti, yleisesti ottaen kustannukset ovat kuitenkin nousseet hyvinkin huomattavasti. Eli meidän täytyy katsoa, mistä tämä johtuu. Ja ehkä MIFIDissä pitää miettiä markkinoiden kehittymistä. Kaupankäynti on kehittynyt MIFIDin täytäntöönpanon jälkeen. Ja nyt markkinat ovat lähinnä sähköisiä ei pelkästään pääomamarkkinoilla, vaan myöskin muilla, esimerkiksi johdannaismarkkinoilla. Ja teknologian avulla pystytään nyt toimimaan strategioiden mukaisesti, jotka ovat hyvin nopeita. Ja niissä voidaan tehdä sekunnissa 33 000 kauppankäyntitapahtumaa. Eurooppa vastaa 40 prosentista näistä kaupoista. Ja monet tuovat maksukykyä markkinoille, mutta niillä ei ole velvollisuuksia ja haluaisimme nyt arvioida näitä muutoksia, joita tässä uudessa tilanteessa tarvitaan. Ja rahoitusmarkkinoiden tarkoitus on ollut mahdollisuus antaa rahoitusta yrityksille ja tehdä erilaisia sijoituksia ja näin on tuettu yhteiskunnan toimintaa ja markkinoiden avulla säännöistä voidaan tehdä säästöistä voidaan tehdä pääomaa, ja meillä pitää olla yhtäläiset kilpailumahdollisuudet, ja MIFID on varmistanut, että se on ollut avoin, tehokas, ja siellä on riittävästi suojaa. Mietinnössä on kysymyksiä, joihin meidän tulee paneutua, esimerkiksi ovatko kaikki kaupankäyntifoorumit tasapuolisia ja ovatko ne rakenteellisesti vankkoja, suojelevatko ne sijoittajia, pitäisikö sääntelijöillä olla valtaa kaikkialla myöskin pääomasijoitusten osalta ja pitäisikö markkinoille pääsyä säädellä. Pitäisikö meillä olla yhteiset puitteet näiden verkostojen osalta, jotta sijoittajia suojeltaisiin, kun ajatellaan, mitä tapahtuu, kun markkinat ovat avoimia. Voivatko sääntelijät toimia riittävän nopeasti, mikäli tapahtuisi jonkinlainen markkinoiden väärinkäyttö. Tämän mietinnön julkistamista lykättiin heinäkuuhun. Mary Shapiro viime viikolla totesi, että monet investoijat pelkäävät, että julkismarkkinoilla kaupankäynti johtaa hintojen nousuun. Ja koska julkiset markkinat ovat keskeisessä roolissa, niiden on pidettävä huolta siitä, että lyhyen aikavälin edut eivät haittaa kaikkia pitkällä aikavälillä. Euroopan rahoitusmarkkinoiden rakenne sisältää monia etuja, eikä meidän pidä nyt yrittää palata menneisyyteen, mutta meidän täytyy kuitenkin luoda sääntöjä, joiden avulla voidaan varmistaa, että Euroopan rahoitusmarkkinat ovat edelleen reilut, tehokkaat ja avoimet kaupankäyntifoorumit yrityksille ja koko taloudelle. Ja mietinnössä on puututtu joihinkin asioihin, ja toivottavasti voimme luoda vielä paljon enemmän teidän avullanne tulevina viikkoina. Koska mietit on hyvin tekninen, olemme myöskin tehneet pienen tausta-asiakirjan, jos joku haluaa lisätietoja, lisäselityksiä joihinkin yksityiskohtiin liittyen, mitä tulee algoritmiseen kauppaan ja muihin aikateknisiin kysymyksiin. Haluaisin nyt kuulla kantojanne ja erityisesti jatkaa työtä, jonka esittelyt ovat kanssani aloittaneet, jotta voimme varmistaa, että voimme puuttua näihin rakenteellisiin kysymyksiin ja varmistaa, että yhtenäismarkkinat ovat turvallisia kaikille. Kiitos. Okay, um, and the... Kiitoksia teille varjoesittelijät. Markus, onko paikalla? Kyllä. Kelvin, Sylvie Gurad ja Jürgen Kroons. SDstä sinä, kyllä. No Silvie ensin pyysi puheenvuoroa, joten hän ensin. Ulle Smithin puolesta, niinkö? Uh, well, I've been asked by Ulle... Kiitoksia. Ulle Smith, joka on varjoesittelijänä tässä pyysi minua enemmän kommentoimaan, koska hän ei voi täällä olla paikalla Ruotsin kampanjan takia. Haluaisin ensinnäkin todeta, että meillä ei ollut riittävästi aikaa ryhmässämme keskustella kaikista näistä seikoista, mutta tietysti me laajalti jaamme tässä Ullen esittämän näkemyksen. Me olemme erittäin tyytyväisiä tekemäsi työhön ja työsi tärkeimmät suuntaviivat, olemme niistä yhtä mieltä. Ennen kaikkea siitä, että haluat lisätä investoijien suojelua ja samalla pitäisi myös keskittyä rahoituspalveluihin ja tukea reaalitaloutta ja pk-yrityksiä, mietintö se on kunnianhimoinen, se lähestymistapa on tasapainoinen, mutta meillä on vielä muutamia kysymyksiä. Vaikutti hieman siltä, että aina antanut suoria vastauksia, selviä vastauksia kysymyksiä, jotka ovat tärkeitä eurooppalaisille investoijille vaadit lisätutkimusta muutamista useista tärkeistä asioista ja me olemme yhtä mieltä siitä, että lisätutkimusta tarvitaan. Me tiedämme, että monet asiat ovat hyvin monimutkaisia ja teknisiä, mutta haluamme tietää, mikä, miten laajoja ovat nämä ehdotetut tutkimukset ja kuka olisi vastuussa tällaisista tutkimuksista. Haluatko, että jäsenvaltiot antavat enemmän yksityiskohtaista tietoa komissiolle? Mikä olisi Esman ja tämän toisen uuden viraston rooli tässä, jotka on lanseerattu. Ja tällaisen tutkimuksen pitäisi mennä pitemmälle kuin olemassa olevan teknisen neuvonnan. Olemme yhtä mieltä sitä, että systeemisen riskin huomioon se pitäisi ottaa huomioon tässä direktiivin uudelleen tarkastelussa, mutta samoin pitäisi myös kuluttajasuoja. Ulle halusi ottaa esille tiettyjä kysymyksiä, Muutama esimerkki niistä. Se, että haluat lyhentää aika rajaa kaupan käynnin tietojen julkaisemiseksi. Ja sitten tämä kohta kuusi. Tämä nyt on erittäin hankala asia. Me tiedämme, että jotain tässä nyt tarvitaan, mutta pelkäämme, että tämä saattaisi johtaa BCN osalta vähempään avoimuuteen. Toinen tekninen seikka olisi tämä sopiva kynnysarvo ilmoitusvelvollisuuden osalta. Kiitän sinua vielä tehdystä työstä ja haluamme tehdä lisää yhteistyötä tässä joidenkin tiettyjen erityisseikkojen osalta ja varmistaa ja tehdä selväksi sen, mikä tulee olemaan osa tätä direktiivin tarkastelua ja mikä kuuluu muihin puitteisiin. Thank you, Sylvie. Um, I will ask the Kiitoksia. Sitten herra Ferber. Kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnäkin haluan kiittää esittelijää lämpimästi siitä, että hän, hän tota, sai tämän vaikean asian noin kuluttua pakettiin. Tässä, tässä on hyvä yleiskuva tästä asioista, jotka hän on saattanut paperille, jotka voivat sitten, joita voimme käsitellä, tai meidän täytyy käsitellä näitä asioita, jos me haluamme valmistautua erityisesti Wifin muuttamiseen. Toisaalta täytyy myös vastata muutamaan kysymykseen. Yksi on ensinnäkin analyysin pohjalta sille, että onko tämä HFT-kauppa niin kuin hyvä vai paha. Siinä, kun tässä kuitenkin ikään kuin tunnistetaan yksi syyllinen ja, ja sitten tämä syyllinen saa kaikki syyllit kannettavakseen. Eh, meidän pitäisi ottaa huomioon kaikki aspektit ja tarkastella kaikkia näkökohtia ja tehdä johtopäätöksiä. Silloin myös korkeataajuuskauppa voi olla yksi tai HFT-kauppa voi olla yksi, mutta on muitakin ongelmia. Meidän täytyy varmasti myös äh, katsoa sitä, mitä me sitten saamme johdannaisista keskiviikkona. Että se nyt, jos seitsemästä tuotteesta saadaan yksi, niin se täytyy tehdä järkevällä tavalla – ja ainakin tähän mennessä, jota minä olen lukenut johdonaisista, minusta sitä tavaraa ei ole riittävästi. Siksi Swinburnin mietintöön tämä pitäisi ottaa myös mukaan. Tai jos ei sekään riitä keskiviikkoon, niin ehkä sitä pitää tehdä vähemmän. Tämä on sellainen kysymyksen asettelu, joka täytyy ottaa huomioon neuvonpidossa muiden pakettien kanssa. Muita kohtia on varmastikin se, mitä kollega Kula äsken mainitsi millä tavalla me voimme nämä jo päätetyt ja nämä jo lihalla täytetyt uudet virastot saada mukaan tähän pakettiin. Tässä on kysymys erityisesti ESPAsta, että mitä ESPA voi tehdä ja mistä ESPAn pitäisi tehdä ja missä määrin me haluamme, että ESPA kantaa vastuuta ja saa tehtäviä hoitaakseen Nämäkin kysymykset täytyy minusta ainakin ottaa niin keskus, äh, esille keskustelussa. Kysymys siitä, että tarvitsemmeko me säännöllille markkinapaikoille, siis pörssejä varten, tarvitsemmeko yhtenäiset pelisäännöt eurooppalaisilla markkinoilla vai voidaanko asiat jättää nyt silleen, eli sitten, että nämä säännöllyt markkinapaikat sääntelevät ovat hoitavat omat sääntönsä Swinburne, joka esittää tietynlaista stressitestiä. En nyt vain tiedä, onko se nyt ratkaisu tähän. Ja sitten lopuksi vielä se. Olemme jo käyneet paljon keskustelua tästä kysymyksestä. Haluammeko ottaa käyttöön kynnysarvoja silloin, kun on puhe eron tekemisestä yhtäältä eri markkinajärjestelmien välillä, välillä – että tässä on aika paljon pelikenttää edessämme, joka on minun heiniäni ainakin meidän ryhmässämme. Onko, tärke, onko välttämätöntä tehdä, tehdä ero tällaisiin eri kynnysarvoihin? Tästä täytyy keskustella silloin, kun puhutaan järkevistä ohjeista myös jatkotyötä varten komission tasolla muilta osin tässä Swinburnin mietintöluonnoksessa tämä asia on esitetty oikein hyvin ja erityisesti nyt tämä antaa meille järkevän pohjan jatko lainsäädäntömenettelyä varten. Kiitoksia. Tämä aivan lyhyesti tässä vaiheessa, mitä meidän ryhmässämme asiasta on keskusteltu. Kiitos. Thank you. Kiitoksia. Ja seuraavaksi sosialistit. Toinenkin sijainen tässä. Edward Kluner standing for the shadow rapporteur of the SND. Niin, SDn varjoesittelijä ei tänään päässyt paikalle, joten korvaan häntä. Aloitan tässä sanomalla, että olen iloinen, että meillä on mahdollisuus Euroopan parlamenttina tämän mietinnön kautta antaa oman näkemyksensä jolla annamme panoksemme tälle komission tekemälle direktiivin uudelleen tarkastelulle. Olen erityisen iloinen siitä, että mietintöluonnoksessa tunnustetaan, miten tärkeää sääntely on koko rahoitusjärjestelmässä mukana lukien tarve varmistaa se, että riski, äh, systeeminen riski otetaan myös huomioon. Me olemme kaikki yhtä mieltä siitä, että MIFIDin tärkein tavoite on avoimuus, eritoten likvidi markkinoilla. Tätä reaalitalous tarvitsee, kun rahoitusvälineillä käydään kauppaa. Tämä on erittäin tärkeä lopputuotteen kannalta. Kenties muistaa, että Euroopan parlamentti hyväksyi eh, mifitin poikkeukset, jotka mahdollistavat sen, että näitä dark pooleja on olemassa. Näin annettiin eh, vaihtoehto over the counter kaupankäynnille Tämä ei aseta mitään uhkia markkinoiden hyvälle toiminnalle ja rahoitusvälineille. Säännelty dark pool toiminta tapahtuu hyvin säännellyillä likvidiarvoilla ja kaupan jälkeinen avoimuus täytyy olla korkea. Tämä kenties pitäisi korostaa sitä, että arvioitu osuus kaupankäynnistä, jota OTC-kauppana käydään, on noin 30-40 prosenttia markkinoista, eikä se ole pien vähentynyt sen jälkeen, kun MIFID astui voimaan. Tämän vuoksi on erittäin tärkeää varmistaa, että komission MIFIDin uudelleen tarkastelussa otetaan huomioon se, miksi OTCn osuus kaupankäynnistä ei ole vähentynyt ja mihin toimiin täytyy ryhtyä niin, että sääntöjä tehokkaasti pannaan täytäntöön. Eritoten kun OTC-kaupankäyntiä tapahtuu sellaisilla tahoilla kuin Broker Crossing verkostoissa ja näillä verkostoilla on sama funktio kuin MTF, niin silloin täytyy vaatia, että verkostoa säännellään ikään kuin se olisi MTF. Tässä mietinnössä on monia myönteisiä asioita. Esittelijästä tuntuu siltä, että pitäisi enemmän keskittyä tarpeeseen siirtää enemmän kaupankäyntiä pois tästä pimeästä OTC-kaupankäynnistä tiukemman MIFID-sääntöjen täytäntöönpanon kautta ja sen kautta, että poikkeuksia ei saisi enää käyttää niin paljon. Tämä on myös erittäin tärkeää. Vaikka tässä täytyisi olla mahdollisimman suurta avoimuutta, täytyy myös kuunnella hyvin säänneltyjen poikkeuksien legitimejä perusteluja. Täytyy varmistaa, että Euroopan rahoitusmarkkinoilla ei ole tällaisia vapaa-alueita. Esittelijä, pari tulee esittämään tarkistuksia, jotta varmistetaan se, että MIFIDin tärkeät tähdelliset tavoitteet todella toteutetaan. Kiitoksia sitten Pascal. Oui, je voulais tout d'abord m'associer au... Niin minäkin aluksi haluaisin todeta, että mietintö on erittäin hyvä ja tämä on erittäin hieno väline, kun käymme keskustelua. Ja tässä on teknisiä yksityiskohtia, mutta se kuitenkin noudattaa sitä politiikkaa, jota haluamme noudattaa. Ja varmaan se saa taakseen parlamentin selvän enemmistön, ja tämä enemmistö on tärkeää, jotta voimme sitten edetä neuvotteluissa komission kanssa erityisesti. Kei, kun hän käytti puheenvuoron, hän sanoi, että Mifid on menestystarina ja se oli kahden kilttiä, koska Mifidin tarkoituksena oli lisätä avoimuutta ja kuten totesitte, noin 40 prosenttia näistä transaktioista, joita on tehty Mifidin kautta, tämä lukemana ennallaan, eli edistys on hyvin rajallista. Emme nyt voi puhua epäonnistumisesta, mutta ei nyt ihan voi sanoa, että tämä olisi mikään suuri menestyskään. Ja siksi meidän täytyy nyt tarkastella syvällisesti, eikä pelkästään kosmeettisesti, Mifidia. No, tärkeimmät asiat, joista halusin puhua ja joista aika usein on puhuttu. Ensinnäkin meidän tulee parantaa kaupankäynnin edeltävää ja sen jälkeistä avoimuutta. Ja sitten yksi asia, josta ehkä emme ole samaa mieltä tai emme nähneet, mihin tähtä sitten tällä tavoitteella, josta puhutaan mietinnössä, ja jolla halutaan lisätä avoimuutta. Ja sanoit, että haluatte alentaa tätä kynnystä, jonka jälkeen transaktiot voidaan tehdä näissä dark poolseissa. Ja jos me vahvistamme mahdollisuutta luoda uusia transaktioita dark pooleihin, niin silloin ei avoimuus parane. Ja jo tällä hetkellä meillä on varsinainen ongelma. Eli sääntelymarkkinat ovat kauempana transaktioista, joihin liittyy suuria pääomia. Ja hinta, joka täytyy maksaa sääntelymarkkinoilla, heijastelevat yhä huonommin todellisia transaktioita, joita on tehty jonkun yrityksen pääoman suhteen. Noista nämä dark pools ja muut tyypit, markkina, toimintaa, eli markkinat, joilla on vähemmän sääntelyä. Niillä markkinoilla on oltava jonkinlainen viitehinta. Ja jos tämä viitehinta ei heijastele suurta osaa näistä transaktioista, niin silloin on ongelma – sen suhteen, mitä markkinat toimivat ja miten oikeudenmukaisia nämä hinnat ovat. Tämä oli yksi MIFIDin perustavoitteista, joka ei toteutunut, vaan itse asiassa olemme ottaneet takapankkia tässä kysymyksessä. Eli tämä hinta, joka on säännöllinen markkinoilla, sen tulisi olla mahdollisimman oikeudenmukainen. Eli sitten tämä ehdotus, joka on tehty, joko tässä, ehkä tässä on väärinkäsitys jollain tavalla. No sitten toinen asia, joka on tärkeä, ja tämä jo tuli esille, Eli meidän pitää ottaa huomioon ESMAn rooli enemmän kuin mietinnössä on todettu. Ja ESMassa pitää olla yhteisiä sääntöjä Euroopan tasolla. Ne on kahden tyyppistä kilpailua. Kilpailuja tapahtuu näiden sääntöjen sisällä, jotka ovat kaikille tuttuja, kaikille samat. Ja siellä paras voittakoon ei mitään ongelmaa. Ja sitten on kilpailua, joka tapahtuu näiden sääntöjen ulkopuolella. Ja se on aina vaarallista, koska silloin luodaan tietyn tyyppisiä etuja, tai sitten toisaalta voi kehittyä jonkinlaisia haittoja, vähemmän avoimuutta, vähemmän tietoa vähemmän turvaa. Ja nyt vaikuttaa siltä, että kilpailu käydään näiden sääntöjen ulkopuolella. Eli ESMAn pitää olla selkeässä roolissa ja noudattaa näitä sääntöjä ja täysin sen mukaisesti, kun sen on haluttu toimivan. No ehkä voisimme olla vähän kriittisempiä kuin tässä mietinnössä ollaan, koska tällä hetkellä ei oikein ymmärretä eikä ole oikeastaan perusteita siitä, mitä etua pienille yrityksille on reaalitaloudessa, kun ajatellaan kaikkia sijoittajia, eikä pelkästään niitä, jotka tekevät tällaista kaupankäyntiä. Eli mitä kollektiivista etua tästä tekniikasta koituu? On nähty, mitä Yhdysvalloissa on tapahtunut, vaikkakin nämä täsmälliset syyt täytyy vielä selvittää. Mutta emme näe, mitä hyötyä tästä on. Eli teknologia ei saa johtaa kaikkea. Ja esimerkiksi me voisimme kyseenalaistaa sen, että iFrequency Trading luo parempaa maksukykyä varmaan jotkut sääntelijät voivat tämän sanoa virallisestikin, eli silloin kun valtaosa näistä tilauksista, jotka menevät iFrequency Tradingin kautta, silloin niitä silloin kyse ei ole todellisesta likviditeetistä, koska kyse ei ole todellisista tilauksista, jotka toisivat todellista maksukykyä markkinoille. Ja tämä on saatavana vain muutamille suurelle toimijalle. Eli tässäkin on syntymässä oligopoli näille markkinoille. Enkä nyt oikein näe, miksi tarvitsisimme ja miksi meidän pitäisi edistää tätä, vaan olisi aika kriittinen tässä kysymyksessä. Ja yksi ehdotus, jonka voisimme tehdä, on se, että vähintäänkin vaaditaan, että pörssitoimijoilla, se voisi olla Esman rooli esimerkiksi, että nämä pörssitoimijat ottaisivat jollain tavalla käyttöön – velvollisuuden näiden tilausten suhteen, että ne täytyy myöskin veloittaa. Eli mikäli näitä tilauksia todetaan, niitä ei myöskään pidä veloittaa, mutta voidaan myöskin vaatia ESMAN alaisuudessa, että nämä tilaukset, jotka on tehty, mutta ei toteutettu, niistä velotettaisiin minimimaksu, ja se vahvistaisi tilannetta ja vähentäisi näitä voittomarginaaleja, jotka ovat tällä hetkellä aika huomattavat. Jürgen Klut. Ja, dankeschön. Kiitoksia. Pari esittelijä. Ryhmämme esittelijä on Thomas Hendel, mutta hän ei päässyt tänne tänään ja siksi hän pyysi minua esittää muutaman huomion hänen puolestaan ja ryhmämme nimissä. Ensinnäkin että kiinnitimme huomiota siihen nyt, kun olemme vähän tiedustelleet ihmisiä, että mitä nämä dark poolit ovat ja mistä siellä on kysymys. Me ainakin me olemme todenneet, että on oikeastaan vähän tietoa siitä. On vähän tietolähteitä näistä dark pooleista. Se tuntelu on aika uusi juttu. Ja siinä mielessä uskonkin, että on, että on suurta pohtia, että, että on hyvä, että puhutaan tästä asiasta ja käsitellään sitä ylipäätään meillä. Me, me olemme tarkastelleet tätä hieman toisesta näkökulmasta. Me olemme katsoneet, että mitä viime kuukausina on tehty. Viime kuukausina tämän, tässä valvontapaketin yhteydessä olemme yrittäneet saada mahdollisimman paljon läpinäkyvyyttä rahamarkkinoille. Nyt kun katsotaan sitä, mitä olen, ainakin se, mitä minä olen ymmärtänyt, mitä Dark Pooleista on on tietoa, niin siellä oikeastaan toimitaan toisinpäin. Dark poolit ovat oikeastaan, se on järjestäytynyt, järjestäytynyttä läpinäkymättömyyttä. Ja voidaankin kysyä periaatteessa talousolla, tarvitaanko tällaisia dark pooleja ylipäätään? Ovatko dark poolit ylipäätään mielekkäitä, jos nyt eh, tämä liittyy siihen, mitä viime aikoinaan suurella vaivalla neuvoteltu komission kanssa tässä valvontapaketissa, niin meidän kuvamme on sellainen, että tässä on periaatteessa kysymys sellaista sellaista, tällaista kauppapaikasta, tai, joka on täysin päinvastaista kuin mitä, kuin mitä Ekonin ja EP ja parlamentin vaikutuksena viime aikoina on ollut. Siksi me kysymmekin, että onko, eikö olisi mielekkäämpää kokonaan sulkea tämän tyyppinen kauppa pois. Ainakin se, mitä me olemme saaneet selville, se hyväksyttiin 2007. No 2007 oltaisiin voitu toimia myös ilman dark pooleja Euroopan tasolla. Siinä mielessä voidaan kysyä, että onko ylipäätään mielekästä ja suositeltavaa, ää, ää, olisiko mielekästä kieltää tällainen kaupankäynti tykkänään. Ja me äänestyksessä kyllä todennäköisesti toimimme niin, että me emme tätä mietintöä voi tällä tavalla hyväksyä, koska meistä se ei ole, ja minusta se voisi olla mielekästä kieltää koko juttu. Tämä on näin tässä vaiheessa meidän kantamme ja kiitoksia. Thank you. There's just a couple. Kiitoksia. Muutama seikka, jonka itsekin haluaisin tuoda tässä esille. Asioita, jotka minua huolestuttavat. huolestuttavat. Yksi niistä on sellainen, johon lyhykäisesti viitattiin mietinnössä. Ja tämä varmaan antaa esittelijälle, mm, aiheuttaa hänellekin huolia. Eli puhun tässä syrjimättömästä pääsystä. Ja minulla on ongelma sen osalta, että saa nopeammin ja paremmin tietoa, jos on varaa maksaa siitä. Tämä ei ole oma henkilökohtainen määritelmäni ei-syrjivästä. Tämä oli yksi asia ja toinen seikka on se, että kun on tämä valtaisa uuden teknologian käytön laajentuminen, tämän vuoksi uudenlaiset kaupankäyntitekniikat, niin on erittäin tärkeää, että tämä ei ole kaikki pelkästään MIFIDin alaisuudessa, vaan myös ö, markkina, markkinoiden väärinkäyttödirektiivin ö, alaisena. Tiedän, että komissio on tätä jo pohtinut. Täytyy miettiä, että jos ihmiset ö, toimivat manipuloivasti, ö, markkinoilla, niin tämän pitäisi olla myös markkina, markkinoiden väärinkäyttö direktiivin alaisena asianmukaisten sanktioiden kautta. Ei, kysymyksessä pitäisi olla se, että meillä olisi vain muutettu MIFI tässä. No tässä oli kaikki tältä erää tietysti tässä. Tällä on valtaisia vaikutuksia ja valtaisaa merkitystä sille, millä tavalla asia ratkaistaan, miten paljon enemmän kannattaa olla avoimuutta ja voiko avoimuususkoka tai älkää myös vahingoittaa markkinoita, koska sillä on oma vaikutuksensa hintoihin. Tämä on asia, joka meidän täytyy jotenkin saada selvitettyä ja toivottavasti voimme ajoissa MIFIDin uudelleen tarkastelua varten saada näkemyksemme vielä komissiolle. Esittelijä haluaa vielä käyttää puheenvuoron. Kiitoksia. Meillä on nyt pohja aika laajalle konsensukselle parlamentissa. Tämä on tärkeää työtä, kun ajatellaan MIFIDin tarkastelun valmistelua ensi vuonna. Meidän täytyy ymmärtää kaikki tekniset markkinoihin liittyvät kysymykset, ja me olemme edenneet jo hyvin, kun ajatellaan sitä, miten näitä asioita on käsitelty, näitä kauppainfrastruktuureita ja muita. Haluaisin kiittää sihteeristöä sen kärsivällisyydestä ja myöskin instituutioita, jotka ovat olleet mukana tässä, esimerkiksi jäsenvaltioiden sääntelijöitä ja Cesaria sen avusta ja kaikkia markkinatahoja sekä ostajien että myyjien puolella. Siellä varmaan nyt aktiivisesti ollaan toimimassa ja varmistavassa, että ymmärrämme kaikki nämä käsitteet. No näistä kommenteista nyt käsitän, että ryhmänä meidän pitää ehkä miettiä, miten yhteismarkkinoita voidaan kehittää ja yhteistä valvontaa, joka on pidemmälle – Minulta on kysytty, tarkoitatteko, että jäsenvaltioiden pitää tehdä näitä tutkimuksia vai olisiko sitten paneurooppalainen tutkimus? No ehkä olen brittikonservatiivi, mutta silti uskon, että tämä on ESMAn tehtävä. Ja se, miten Caesarin komissio on pitänyt Caesaria tekemään näitä tutkimuksia, joten uuden viranomaisen ESMAn pitäisi olla vastuussa siitä, että monet näistä teknisistä standardeista määritellään sopivalle tasolle. Sitten toimintalaajuutta pitää myöskin vahvistaa, ei pääoma-instrumentein. Tähän on tämä pohjattu hyvin voimakkaasti pääomaan, koska niin siitä on saatavalla paljon tietoa. Mutta sitten on tiettyjä kohtia, joissa puhutaan pääoman kaltaisista tuotteista ja rakenteista ja kiinteiden tulojen puolesta, joita pitää tarkastella, kun meillä on esimerkiksi sähköiset markkinat. Ei ole syytä, miksei MIFIDA voitaisiin soveltaa niihin tuotteisiin myöskin. Ja tietysti otan huomioon Ferberin kommentin näistä johdannaisista. Ja haluaisin nähdä tällä viikolla lopullisen asiakirjan, jotta voimme katsoa, millä tavalla johdannais pitää ottaa paremmin mukaan, jotta johdannaiset olisivat sitten MIFIDin alaisia tulevaisuudessa. Sitten stressitestistä. No tämä sana stressitesti ei oikein miellytä ihmisiä täällä. Ja kun ajatellaan näitä teknisiä foorumeita, joita meillä tällä hetkellä on, monet näistä pörsseistä ovat vain teknisiä foorumeita. Ja kun näemme tulokset toukokuun 6. päivä, 860 miljardia hävisi yhdysvaltalaisista yrityksistä 20 minuutissa. No arvo ehkä sitten palasi 25 minuuttia myöhemmin, mutta monet sijoittajat hävisivät paljon rahaa, kun he olivat, heillä oli näitä stop ordereita, ja monet investoijat menettivät hyvin paljon arvosta tästä salkustaan, koska tapahtui tällainen tekninen virhe. Eli kaikkien kaupankäyntifoorumien on kestettävä teknistä pommitusta tilaisten muodossa. Tätä nyt kutsutaan termillä stuffing, ja viime viikkoina on syntynyt paljon uutta termistöä, ja tämä termi stuffing, eli silloin kun hyvin paljon tilauksia tulee, vasta silloin kun joku on suorittamassa yhtä monesta sadoista. Ja järjestelmän on pystyttävä selviämään tällaisista tilanteista, jotta markkinat eivät kaadu. Ja ehkä voimme miettiä vähän standardeja ja varmistaa, että kaikki järjestelmät kestävät valtavien tilausmäärien vyöryn. Sitten avoimuudesta olin samaa mieltä. Jos markkinat toimisivat kunnolla, silloin ihmiset olisivat jo siirtyneet muualle, mutta näin ei tapahdu, joten meidän täytyy varmaan muuttaa tätä maisemaa jotta näistä lead-markkinoista tulisi vähän houkuttelevampi paikka. Ehkä markkinoista voitaisiin tehdä houkuttelevammat, eikä sen sijaan, että käyttäisiin keppiä, mutta meillä pitää olla varmasti kumpikin käytössä ja tästä voidaan sitten keskustella ensi viikkoina, jotta löydämme oikean tasapainon. sitten lopuksi uskon, että nämä dark pulsit ovat tarpeen. Meillä pitää olla tiettyjä olosuhteita, erityisesti kun ajatellaan suuria investoijia, jotta ne pystyvät toimimaan ilman kauppankäyntiä edeltävää avoimuutta. Mutta näitä pitäisi käyttää silloin kuin tarpeen, eikä rutiininomaisesti. Ja ensi viikkoina tarkoituksena meidän pitää kollektiivisesti miettiä markkinarakenteita, myöskin avoimuuskysymyksiä, markkinoiden rakenteellista integriteettiä ja toivottavasti samaan aikaan konsensukseen ennen MIFIDin tarkastelua ja myöskin tarkastelua, joka tapahtuu vielä tänä vuonna. Ja huhti tokokuussa nämä kysymykset olivat aika ristiriitaisia, kun mietittiin Dark Pulsia ja muita markkinan toimijoita. Ja nyt tästä on tullut aika mainstreamia, kun kuuntelee näitä kommentteja sekä Aasian että Yhdysvaltojen markkinoilta viime viikkoina. Joten ehkä me nyt tarkastelemme kysymyksiä, joihin pitää vastata. Ja toivottavasti ensi viikkoina saamme sitten aikaan myöskin poliittisen konsensuksen. Kiitoksia, Kei. Aikataulu. Tarkistusten määrä aika 27.9. Tarkistusten käsittely, käsittely 18.10. ja äänestys 26. lokakuuta valiokunnassa ja sitten marraskuussa täysistuntokäsittely. Kiitokset voisimmeko nyt sitten, sitten siirtyä kohtaan viisi, puolueettomien vaikutusarviointien takaaminen. Valmistelija on tässä Dirk Epping. Kiitoksia puheenjohtaja, olen hyvin sanainen. Me kaikki olemme yhtä mieltä tästä, että meidän tarvitsemme riippumattoman vaikutusarvioinnin. Ja lausunnossa me päättelemmekin, että vaikutusarviointi kuuluisi komissiolle ja paneelille, jossa on korkeita, korkean tason virkamiehiä eri pääosastoista Euroopan komissiosta. Se ei takaa riippumattomuutta, ei ainakaan ensi näkymältä. Ja tämä lausunto yrittää painottaa sit, ä, ulkoista valvontaa, joka, joka puuttuu tällä hetkellä. Ja me vetoamme, vetoamme sen puolesta saataisiin laadukas ulkopuolinen puolueiden arviointi minulla on. Ja viime kerralla esittelin asiasta lausunnon ja minulla on muutama tarkistus. Ja olen puhunut tästä Thomas Mannin kanssa ja, ja nämä Thomas Mannin tarkistukset ovat hyväksyttävissä. Tässä on puhe, kyse siitä, että muutetaan sanamuotoa ja siellä täällä, mutta äh, voin hyväksyä nämä tarkistukset ja, ja tämä voidaan tällä tavalla saada päätöksen. Kiitoksia. Thank you. Kiitoksia. Haluaako joku käyttää puheenvuoron? Kenties joku? Ah, ole hyvä. Again, I'm speaking on behalf of the... No jälleen puhun tässä varjoesittelijän nimissä, joka ei ole paikalla ja yritän lyhykäisesti puhua. Viimeisten viiden vuoden aikana komissio on edistynyt paremman sääntelyn alalla ja Vaikutusarviot ovat avainasemassa sen varmistamiseksi, että lakeja säädetään tiedon pohjalta ja ottaen huomioon kaikki mahdolliset faktat. Edelleen on mahdollisuuksia va- merkittävästi vahvistaa vaikutusarviointiprosessia ja varmistaa se, että se täysimääräisesti pannaan joka tapauksessa, jokaisessa tapauksessa käytäntöön. Me olemme myös yhtä mieltä siitä, miten tärkeää on, että erilaiset PK-yritykset ja muut pääsevät yhtä lailla mukaan. Tämän vuoksi me olemme iloisia siitä, että esittelijä, valmistelija tässä keskittyy tiukkaan, riippumattomaan vaikutusarviointiin, vaikka tämä ei tarkoitakaan sitä, että pitäisi kokonaan ulkoistaa tämä koko prosessi, koska tämä uhkaisi vaikutusarvioinnin holistista luonnetta, johon haluamme ottaa mukaan emme pelkästään taloudellisia, vaan myös ympäristö- ja sosiaalikysymykset. Uskomme, että jos tämä täysin ulkoistettaisiin, niin vaarana on se, että politiikan laatijat eivät olisi enää millään tavalla mukana tässä vaikutusarviointiprosessissa, eivätkä ottaisi huomioon eri osapuolten näkemyksiä ehdotetusta lainsäädännöstä. Ja tämän vuoksi tämä ulkoistaminen ei olisi hyvä asia. Lopuksi emme ole yhtä mieltä sitä, että asianmukainen vaikutusarvio estäisi millään tavalla lainsäädäntöprosessia niin kuin se on esitetty täällä. Ja on sanottu, että nämä perustellut ehdotukset eivät pääse tarpeeksi nopeasti läpi. Me uskomme, että että tulemme äänestämään kohtia C ja 4 ja 5 vastaan, niin että varmistetaan se, että tässä tulee tasapainoinen tuen viesti riippumattomille vaikutusarvioille. Thank you very much. Is anybody else? Kiitoksia. Haluaako joku muu käyttää vielä puheenvuoron? Mr. Epping, do you want to say any more in reply? Herra Epping, haluatteko te vielä vastata tähän? En, ei minulla mitään sanottavaa. Much. Uh... Kiitoksia. No sitten käännän taas sivua. Valiokuntaäänestys 28. syyskuuta. Äänestys vastuuvaliokunnassa on lokakuussa, joten täysistuntoon tämä menee marraskuun kakkoseen. Kiitoksia. Sitten kohta kuusi esityslistalla keskustelu tarkistuksista, jotka liittyvät omaan mietintööni arvonlisäveron palauttamisesta. Tämä on minun mietintöni, joten tässä ei ollut tarkistuksia, joten ei oikeastaan keskusteluakaan tarvita, niin kuin alussa jo puheenjohtaja-ilmoitusasioissa toin esille. Eli nyt olemme sitten tässä äänestyskohdassa. Itse asiassa viisi minuuttia etuajassa sanoimme ryhmille, että tätä äänestystä siirretään 10 vailla kuuteen, koska meillä oli tämä ylimääräinen esityslistan kohta valvonnasta. Aikaisemmin ihmiset vastustivat tätä. Siinä vaiheessa, kun itse asiassa nämä äänestysluettelot on jaettu kaikille ja ryhdymme äänestämään, niin kello on joka tapauksessa jo 10 vailla joten varmaankin äänestyslistat voidaan nyt jakaa. Mukaan lukien yksi puheenjohtajalle. Kiitoksia. Not that I can cope with more than one at once. And have, have, have members got voting cards? Because that... Onko jäsenillä äänestyskortit mukana? Se saattaisi nopeuttaa asioita. No, ei ole hyvä. I have a confession to make. I... Puheenjohtaja, minun täytyy tunnustaa, että unohdin korttini Strasbourgin viime viikolla. Hmm. Uber, my... No niin, minäkin, mutta avustajani on jo käynyt hakemassa sen. Else without a voting card. Onko jollain muulla vielä äänestyskortti jossain muualla kuin täällä? Kyllähän me voimme laskea kädetkin, se on jopa nopeampi, vaikka pitäisi aina lisätä yksi tai kaksi puolesta tai vastaan kuin että aina laskisimme vain kaikkien kädet, siis koneäänestys. They're voting. Onko kaikilla paperit nyt siellä edessä? Kokeillaanpas äänestystä. Testiäänestys. Testiäänestys. Everybody happy? Ovatko kaikki onnellisia? Haluaisivat, haluaisitteko nyt äänestää? 24 on tyytyväisiä ja onnellisia, ja kahdeksan ei ole ihan varma. No näyttää siltä, että kone toimii. The rapporteur has asked for the floor. Esittelijä on pyytänyt puheenvuoroa jotakin selvitystä varten, joten ennen kuin ryhdymme äänestämään, niin annamme puheenvuoro vielä muutamaksi minuutiksi, jos tämä sopii, herra Bullman juoksee tänne juuri näillä hetkillä. Esittelijä. Tero Karas. Puheenjohtaja, haluaisin vaan, halusin vaan auttaa teitä siinä, että pidetään kiinni äänestysajasta, jotta myös Bulman pääsee tänne äänestämään tänne valiokuntaan. Ja tässä hengessä sanoisin seuraavaa. No siinähän hän tuli. No niin. Bist du fertig? Kann ich weitere? Kiitos. Onko nyt valmista? No niin. Halusin vain useat kollegat ovat minulta kysyneet, miksi me tänään äänestämme, nyt kun Basel-komitea on mukavasti olisi päässyt teille sopuun. Sanon, että olen iloinen, että tänään voimme äänestää koska näin ollen Euroopan parlamentti ja Euroopan parlamentin talousvaliokunta samaan aikaan alust- Basel-komitean alustavan sopimuksen kanssa tekee selväksi, mitkä ovat avoimia kohtia parlamentin kannalta ja toisaalta ne myös osaltamme myötämäkämme tietoisuuden lisääntymiseen. Ja kolmanneksi annamme selvän signaalin komissiolle, että tällainen tämän tuloksen soveltaminen yhden suhteen yhteen Baselin komiteasta ilman valmistelutyötä parlamenttitasolla ei ole paikallaan. Ja näistä kohdista sanoisin seuraavaa. Ensinnäkin, niin kuin media on tänään kirjoittanut, Basel kolmonen, Basel kolmosen sopu, siitä on olemassa alustava sopu, valvontaviranomaisten ja kansallisten pankkien kesken, mutta tämä ei ole mikään poliittinen päätös eikä oikeudellisesti pakottava täytäntöönpanoratkaisu toisekseen. Myös Basel-komiteassa ei ole lopullisesti tehty linjausta asiasta, koska 21.22. syyskuuta esimerkiksi tämä kuuma peruna likviditeettiin määrittelystä on edelleen auki. Ja kolmanneksi, Euroopan kannalta sitova päätös on silloin tehty, kun valtiovarainministerit ja Euroopan parlamentti, siis neuvosto ja parlamentti, ovat sopineet direktiiviehdotuksesta. Siksi tämä on hyvin tärkeä välivaihe, tärkeä etappi e, e, tärkeässä työssä. Siksi meidän mielestämme, niin kuin mietinnössä sanotaankin, todetaan seuraavat avoimet kohdat. Ensinnäkin, että tähän päivään, tähän hetkeen mennessä Euroopan unionissa ei ole ollut mitään kumulatiivista vaikutusselvitystä kaikista veneillään olevista pankkisääntelytoimista. Esimerkiksi julkisten rahojen poistaminen pankeista ja samaan aikaan Basel kolmosen käyttöönotto ja samaan aikaan käytävä keskustelu talletusta, talletusta turvaamisesta ja samaan aikaan keskustelu pankkimaksusta ja samaan aikaan keskustellaan transaktioverosta. Tämä kumulatiiviset vaikutukset e, Euroopan säännösten pohjalta, ne täytyy, ne täytyy tutkia, jotta voitaisiin päästä vakavasti otettavaan arvioon yksittäisistä toimista ja niiden aiheuttamista velvoitteista toisekseen. Tähän hetkeen mennessä ei ole olemassa yhtään vaikutus selvityksestä reaalitaloudessa työn, työllisyyden kannalta niiden lukujen pohjalta, jotka joista te saatiin alustava sopu, sopu eilen Basel-komiteassa. Tällä hetkellä on yksinomaan sellaisia vaikutusselvityksiä, jotka koskevat pankkeja ja valtioita, jotka ovat mukana vaasilokomiteassa, ja siitä ää, ää, tästä oman, varaisuusasteen lisäämisestä yhdellä prosentilla. Ei ole olemassa mitään ää, selvitystä eilisten lukujen pohjalta, jotka minä asetan kyse, kyseenalaiseksi, että miten ne vaikuttavat reaalitalouteen Euroopan unionin sisällä. Kolmanneksi, minusta edelleenkin on olemassa tämä vastakkainen kysymyksasettelu, että miten määritellään pääoma, joka, niin kuin mietinnössä sanotaankin, joka edelleenkin on, koskee ö, niitä, ö, jossa suositaan pankkeja ja rahoituslaitoksia, joita rahoitetaan luototuksella. Mitään selvitystä ei ole olemassa tämän hetken täytäntöönpanosta, eikä ole olemassa mitään pakottavaa tulkintaa siitä, miten amerikkalainen laki, amerikkalaisten laki tulkitaan, miten niin kuin Basel 1, 2 ja Basel 3 vaikuttaa Amerikan tasolla. Ja kun, jos, kun näitä ei ole selvitetty Basel-komiteassa, ja sitten kun ajatellaan Euroopan ja Amerikan ja muiden toimijoiden keskinäistä kilpailusta, nyt on kysymys siitä, että komission täytyy toimia niin, että tämä, tämä mietintö ei pelkästään siivitä Basel-komitean työtä, vaan että tämä on suunnan näyttäjä sille työlle, miten direktiivi sitten laaditaan. Nimittäin vaikutukset Euroopan unioniin ja samanaikaisesti voimaantulo Amerikan tasolla on kasvun ja työllisyyden kannalta ja myös kilpailun, pankkien kilpailun kannalta ratkaiseva kohta. Minä pidän hyvänä tätä, näitä, tätä eteenpäin meillä Basel-komiteassa. Minusta tämä löydetty tie on oikea, mutta meidän mietintömme ei ole menettänyt ajankohtaisuutta. On kysymys avoimista kysymyksistä, niistä kipeistä kohdista. Ne täytyy vielä selvittää. Meitä ei jarruta. Me emme jarruta, mutta me olemme, olemme mukana tässä keskustelussa vakavasti otettavalla tavalla kyllä juna kulkee, mutta edelleenkin vaunuissa on avoimia kysymyksiä, niin kuin esimerkiksi kilpailuperusteista sun muista. Haluan kuitenkin sitä varjoesittelijöille, kaikille varjoesittelijöille lämpimät kiitokseni rakentavasta yhteistyöstä. Minusta nämä 30 kompromissitarkistusta ja 10 suullista tarkistusta ja se keskustelu, ja äänestyskäyttäytyminen, joka on, näkyy näissä yksittäisissä kohdissa, on tänään aamupäivälläkin päässyt mukaan tähän paperiin. Siinä on kiinnitetty huomiota näihin huolenaiheisiin ja, ja tämä on osaltaan myötä vaikuttanut tähän rakentavaan yhteistyöhön. Nyt jos 21.22. syyskuuta olisi vielä, tapahtuisi jotain vielä sellaista, johon meidän täytyy reagoida, niin silloin meillä on vielä ennen lokakuun 6. ja 7, 6. ja 7. päivän täysistuntoa aikaa tehdä tarkistuksia, jos tämä sitten kysymys, tulos jättää kysymyksiä auki. Meillä on edelleenkin mahdollisuus täysistunnossa pyytää tai esittää komissiolle direktiivirjoitusta varten meidän toivomuksiamme, koska siellä on erittäin avoimia kohtia, joista me katsomme, että ne eivät välttämättä kuulu mietintöön, mutta meidän pitää informoida komissiota näistä, näistä vihreiden ja sosiaalidemokraattien ehdotuksista. Ja näistä pitää informoida komissiota, mitä komission pitäisi vielä tehdä Euroopan tasolla. Kaikki tämä on vielä auki, mutta direktiiviehdotus ei ole vielä pöydälläkään. Ja direktiiviehdotus on vasta se meidän varsinainen, varsinaisen työmme alkuun. Nyt on oikein ja tärkeää, että, että me emme odota pelkästään direktiiviehdotusta, vaan jo nyt lähdemme rakentamaan tätä prosessin käynnistämistä. Silloin parlamentti voi ennen kaikkea muita antaa, antaa peilin Baselin komitean eteen ja lähteä vakavalla tavalla valmistelemaan Euroopan tason lainsäädäntöä. Kiitoksia hyvästä yhteistyöstä. Okay, right. Thank you very No niin, selvä, kiitoksia. Nyt siirrymme sitten äänestämään. Minulla on täällä osa, joka on korostettu keltaisella värillä. Ja sihteeristön neuvojen mukaan luen ääneen silloin, kun olemme siinä. Mutta Kei, onko sinulla nyt äänestyskortti? Hien homma. Kohta yksi. Alkuperäinen teksti puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksy. 50 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 51 puolesta vastaan tyhjää. No, enpä saanut selvää. Tarkistetaan tämä. Tarkistus 51. Ovatko kaikki äänestäneet? Hyvä. Hyväksytty. Tarkistus 51 siis. 52 raukeaa. 53 seuraavaksi puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kädet korkealle ylös pyydän. Kompromissi E. Viideltä ryhmältä mukaan lukien ECR äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi F. Noin about kaikilta puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi G neljältä ryhmältä äänet puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Seuraavaksi kohta 5, tarkistus 64 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 65 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi H neljältä ryhmältä äänet puolesta. Tässä onkin monta osaa näköjään. Suullinen tarkistus ensin. Siinä sanotaan näin. Prevent European authorities from implementing reforms that ensure the stability of its banking sector. So we happy with that. Tyydy, onko tämä hyvä teidän mielestänne tämä suullinen tarkistus äänet puolesta vastaan? tyhjää näytti hyväksytyltä. No, tarkistetaan. Is on the first. Eli ensimmäinen osa suullisella tarkistuksella. Ovat kaikki äänestäneet. Tasapeli. Eli tämä ei mene läpi. Seuraavaksi meillä on sitten Kohta kohdalta äänestys, jota vihreät ovat pyytäneet. Ensimmäinen osa. Odottakaapas nyt. Osa yksi. Koko teksti paitsi nämä sanat, jotka menevät tähän toiselle sivulle. Äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Ja sitten loppuosa tekstistä. Äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää Tarkistetaanpa tämäkin vielä. Eli tämä, joka alkaa sanoilla, sanalla however. Se osa tekstistä äänestetään. Ovatko kaikki äänestäneet? Hyvä. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tämä tarkoittaa sitä, että siirrymme tarkistukseen 68 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 70 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi I, joka ei ole monessa osassa, koska se oli kompromissi C johdannosokappaleeseen. Kompromissi I siis puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Suullinen tarkistus. 7a esittelijältä äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Suullinen tarkistus 7b esittelijältä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Äänestämmekö nyt suullisesta ne? Selvä. Kompromissi J. Edeltä ryhmät äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi meillä on suullinen tarkistus vihreiltä kohtaan 8a. Toivottavasti teillä kaikilla on se. Äänet puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Alkuperäinen teksti, kohta 9, äänet puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi K viideltä ryhmältä kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Toinen osa puolesta, vastaan tyhjä hyväksytty. Seuraavaksi meillä on kompromissi L. Noin about kaikilta. Kompromissi L, GUE, vihreät, ALDE, ST puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 85 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi M viideltä ryhmältä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 90 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 91 puolesta vastaan. Tarkistetaan tämä. Ei ole kovinkaan selvä juttu. hyväksytty 23.16. Kompromissi N neljältä ryhmältä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 92 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 100 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 101 puolesta vastaan tyhjää näyttäisi hyväksytyltä. Kompromissi O kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 104 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 105 puolesta vastaan tyhjää. Luulenpa, että jotkut ryhmät äänestävät kahteen otteeseen. Tarkistetaan tämä 105. Eivät liberaalit. Ovat kaikki äänestäneet? Hyvä. Hyväksytty. 106 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi P. Kohta kohdalta ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi kompromissi Q. Äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi 112 äänet puolesta vastaan tyhjää hylätty. 113, 14 ja 15 yhdessä puolet, puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 116 puolesta. Tähän on suullinen tarkistus. Impact, no, quiz results and macroeconomic assessments may indicate that etc. All those in favour? Puolesta vastaan tyhjä. Hylätty. Nyt haluat äänestää alkuperäisestä tekstistä ilman tätä tarkistusta. Äänet puolesta alkuperäinen teksti vastaan tyhjä. Myös hylätty. 117 vedetty pois 118 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 119 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 120 raukesi, kun kompromissi B hyväksyttiin. 121 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi R puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 127 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 128 puolesta vastaan tyhjä Tarkistetaan tämä 128. Ovat kaikki äänestäneet. Hylätty. 129 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Alkuperäinen teksti kohta 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 130 raukesi. Seuraavaksi 131 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. 132 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 133 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan tämä 133 koneellisesti. Hyväksytty. 134 puolesta Sorry. Ai, ette nähneet äänestystulosta. Pahoittelen. Haluatteko palata siihen 133? Tehdäänkö se uudestaan vielä? 133 koneäänestys. Ovat kaikki äänestäneet 22 puolesta 15 vastaan. Kommentoimaan mikrofonia. 132. 132 132 kyllä oli aika selvä äänestystulokseltaan, niin enkä siihen palaa enää, koska se ei olisi mikään hyvä ennakkotapaus. 134. Äänet puolesta. Vastaan. Tyhjä. Epäselvä. 134. Tarkistetaan koneellisesti. Hyväksytty. Kompromissi S5 ryhmältä äänet puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Seuraavaksi tarkistus 141 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 142 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 143 kahdessa osassa ensimmäinen osa äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää Tarkistetaan tämä toinen osa. Ei, se minun mielestäni ollut selvä. Pahoittelen, minä olen se, jonka täytyy tämä sitten varmistaa. Toinen osa 143 tarkistuksesta. Selvästi ei hyväksytty. Seuraavaksi kompromissi viideltä ryhmältä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Mihinkäs nyt mennään? 158 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 159 puolesta ei tämä raukeaa. 160 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Oliko näin? Ei, katsotaan uudestaan. 160 puolesta Vastaan. Tyhjää. Näyttäisi hyväksytyltä, mutta pitää ne tarkistaa. Ovat kaikki äänestäneet. Hyväksytty. Eipä uskoisi, että täällä on 40 kättä aina ylhäällä. Kompromissi puolesta Kompromissi U seuraavaksi kolmelta ryhmältä kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjä. Olisi hirvittävän hyvä juttu, jos muut kuin koordinaattorit nostasivat kätensä. Äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan. Jälleen täällä on enemmän vasta-ääniä, joten Nurin meni. No kun kädet eivät nouse, niin sitten et, ette sitten äänestä. Toinen osa. Kompromissi uusta. Hyväksytte. Niin kuin tiesimme, että se on, mutta olette kaikki kovin laiskoja. 165. Suullisella tarkistuksella. Joten äänestämme ensi suullisesta tarkistuksesta äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 166 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 167 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. Suullinen tarkistus kohtaan 21a esittelijältä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi alkuperäinen teksti kohta 22 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi kompromissi D. Viideltä ryhmältä äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 177 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 180, 178, 79 raukeavat. Pitääkö meidän äänestää? Näissä sanotaan, että nämä raukeavat. Ah, selvä, äänestämme siis 178 ja 179. 178 äänet puolesta. Vastaan, tyhjä. Hylätty. 179 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi W äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 185 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan koneellisesti 185. Hyväksytty. Kompromissi X viideltä ryhmältä äänet puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 189, siitä pitää äänestää äänet puolesta vastaan. Satakahdeksankymmentäyhdeksän vastaan. Me odottelemme yhä äänienne. Kiitos. Tyhjää. Hylätty. 190 puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. Seuraavaksi meillä on blogiäänestys. Okay, we have a... Selvä. No tämä nyt onkin hankala juttu likviditeetistä. Eevan vipuvoimasta. Ensin on vihreiden suullinen tarkistus. Um, so all those in faith. Ketkä puoltavat tätä vihreiden suullista tarkistusta puolesta? Vastaan. Tyhjä. Hmm. Kannattaapa tarkistaa. Täällä on kovin paljon tyhjän äänestämistä. 15, 13, 12 kyllä kannatti tarkistaa. <coughs> Eli hyväksytty. Selvä. Sitten koko blokki näin suullisella tarkastuksella muutettuna puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Seuraavaksi meillä on tarkistus 210. Right, okay. No niin. Elina 210 puolesta. 20 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten 220 puolesta vastaan tyhjää Voidaanko tarkistaa koneellisesti 220? That's rejected. Hylätty. 221 puolesta vastaan. Tyhjää. Se on ilmeisesti myös hylätty, mutta täytyy tarkistaa koneellisesti. That's reject. Hylätty. Ei, ei kun, ei kun hyväksyttyhän tuo on. No niin. Sitten 227 puolesta, 227 vastaan, tyhjää, hyväksytty. 228 puolesta vastaan, 227 hyväksyttiin. Hei, olen pahoillani, mutta täällä on kovin vähän käsiä näkyy. Sitten mennään tota koneäänestykseen 228. Hyväksytty. 229 puolesta vastaan. I, I mean, this is... Tähän naurettava, hei. Koneäänestys 229. No niin, kaikki ovatko äänestäneet? Hyväksytty. 2.30 puolesta vastaan tyhjää. Tämä on hyväksytty, kun ei käsiä näy. Mutta aika erikoista äänestymistä täällä on meneillään. Kom- Sitten 237 Thomas Mann puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten meillä on leverage ratio leverage ratio on hoidettu sitten 239 vai kuinka? Haluatte tarkistaa 237. Se oli, mitä niin sanoinkin, että täällä on aika erikoista äänestystä meneillään. Ovat kaikki äänestäneet. Hylätty. Hmm. No, oletteko varmoja, että painoitte oikeata nappia? No, miten, miten, mikä siinä? Joku sai kyllä jotakin väärinpäin. En tiedä kuka. 239 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 240 puolesta vastaan tyhjää. No, 2.40. Tarkistetaan koneellisesti. Liian nafti. Hyväksytty. 241 raukeaa. 242 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 243 puolesta Eikö? Kaksi, kaksi neljä kolme puolesta. Mikäs teitä vaivaa, Rova Lulli? No, euh, moi aussi je suis perdu. Minäkin olen vähän hukassa. Onko 242 jo äänestetty? to... Now, now you can see... Nyt, nyt näette, miksi minä olen sekaisin. 243 puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hylätty. 244 puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. Kyllä, minä uskon, että se on hyväksytty. No EPP sitten vaan ilmeisesti ei näy riittävän runsuslukuisesti käsiä siellä, että sori vaan. Okay, we're now on compromises. Kompromissit ZD. Ja suullinen tarkistus. Sentence and calls for incentivizing the highest standards in the, cause, in the case of bilateral clearing. All those in... Puolesta näillä suullisen tarkistuksen sanoilla puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. No se meinaa, tarkoittaa silloin sitä, että kohta kun äänestys raukeaa sitten lopputekstistä. ei siinäpä se? Nyt minäkin ymmärrän, joo. Olen iloinen, että ymmärrän. 254 puolesta 254 vastaan. Tyhjää. Aika erikoinen sekoitus täällä nyt. 254 koneellisesti. Two five. Mr. Karas, got a problem. Onko Karasilla ongelma? That's carried. Hyväksytty. Jos ihmiset eivät pistä käsiään taivaalle, niin on todellakin vaikeaa laskea täällä. 256 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Alkuperäinen teksti puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 257 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 258 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi A puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. tarkistus seitsemän puolesta. Ups, ups, ups. Mennään takaisin mennään suulliseen tarkistukseen, joka koskee johdantonsa kappaletta AA esittelijältä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten vuorossa eh, tarkistus seitsemän puolesta vastaan tyhjää hylätty uskoakseni, mutta tarkistetaan se, koska tämä oli taas yksi sellainen juttu, jota nyt tässä on ollut useampi. Right, now that's carried. Hyväksytty. Tarkistus kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hylätty. Yhdeksän puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan yhdeksän koneellisesti. Hyväksytty. Tarkistus 10 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Suullinen tarkistus johdantosakappaleen B esittelijä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 14 puolesta vastaan tyhjää. Aika ta- nafti, aika tarkka tarkistus 14, 14 koneellisesti. hyväksytty. Tarkistus 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty samalla enemmistöllisesti suullinen tarkistus ABE esitteleitä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Johdon kappale C puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 17 puolesta vastaan tyhjää hylätty suullinen tarkistus johdantosakappaleeseen D puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Suullinen tarkistus resitaalin DA kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Suullinen tarkistus johdantosakappaleeseen E puolesta vastaan tyhjää hyväksytty sitten tarkistus 21 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi B puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Johdatus on 22 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 25 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 26 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 27 puolesta vastaan tyhjää, hylätty 28 puolesta, vastaan tyhjää, hylätty. tuossa kappale G puolesta vastaan tyhjää, vastaan tyhjää, hyväksytty. 29 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 30 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Alkuperäinen teksti H puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 31 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi C kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi D puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty suullinen tarkistus JAhan puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 42 raukeaa. 43 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 44 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 45 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 46 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 47 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 48 raukeaa 49 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten koneäänestys tästä loppuäänestyksenä. Right, so that's 38. 38 puolesta kaksi vastaan. Hyvin tehty, herra Karas. Right, uh, we now move on to... Uh... Sitten on vuorossa oma mietintöni. Minun ei varmaan pitäisi istua puheenjohtajan pallilla, mutta on vain yksi tarkistus puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten koneäänestys itse tekstistä, tekstistä näin muutettuna. Äänestys alkaa. Ovat kaikki. Muutama ääni vielä puuttuu. No niin, nyt on kaikki ja lainsäädäntöpäätöslauselma kokonaisuudessaan. Otetaan uusi äänestys siitä. Lainsäädäntöpäätöslauselma. Okay, we'll do that. We managed to get one more. No saatiin yksi henkilö lisää tuohon lainsäädäntöön. 38 siellä oli alun perin sisällä. No niin, sitten on vuorossa se on siis hyväksytty sitten vuodessa kohta yhdeksän. Väestörakenteen muutokseen vastaaminen ja sukupolvivälinen solidaarisuus. Tarkistus puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus kaksi puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi A puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 5. Ei, miksi se on vedetty yli? Se raukeaa. Sitten alkuperäinen teksti kohdasta kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 6 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 7 puolesta vastaan tyhjää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 Sitten tarkistus 16 kohdata äänestys ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 17 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 18 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 19 ei anteeksi palataan taaksepäin. Eli kohta neljä alkuperäinen teksti puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten tarkistus 19 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 20 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten alkuperäinen teksti puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi C puolesta. A, ah, jaha, anteeksi, menin vähän liian nopeasti. Ensinnäkin suullinen tarkistus, joka muuttaa sanan households kahteen kertaan puolesta. Emme voi äänestää suullisesta tarkistuksesta, koska sitä on vastustettu. Eli sitten palaamme alkuperäiseen tarkistukseen, eli kompromissi C puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 25 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 26 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 27 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää. No varmaan hyväksytty, mutta täytyy tarkistaa tämä toinen osa. Ovatko kaikki äänestäneet? Hylätty. Sitten 7a. Siinä on suullinen tarkistus esittelijältä. Äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 29 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 20, 30 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sähköinen äänestys näin korjatusta tekstistä. Eli hyväksytty 18 puolesta 15 vastaan kolme tyhjää ääntä. Eli se siitä. Onko muita asioita? Sitten voimme lähteä. Kiitos. Perfect timing. <laughs> I'm trying to